Okay, colleagues. Shall we start? Kollegat, aloittaisimmeko? <laughs> I can see Janine is happy to start. Janine ainakin mielellään aloittaa nä- näköjään. <clears throat> Voisitteko istuutua kaikki? Näyttää olevan vähän vähissä valiokunta tänä aamuna. Ovatkohan porukat vielä Lissabonin sopimuksen voimaantulon juhlimassa. Ehkäpä tämä kokous pitäisi siirtää baariin ja sitten siellä he saattavat olla champagnea nauttimassa. Tiedän, että on eri mielipiteitä Lissabonin sopimuksen ansioista ja meriteistä, mutta itse olen hyvin tyytyväinen, että se voimaan on tullut. Ja olen sitä mieltä, että Eurooppa astu uuteen aikakauteen, jolloin pystymme avoimemmin toimimaan ja demokratia ja avoimuus ovat jotain sellaista, joka on kaikille meille yhteinen arvo. Esityslistaan on tullut muutama muutosehdotus ensinnäkin, ja minua vähän ärsytti, on ehdotettu, että siirretään keskustelu Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta huomiseen, koska ymmärrän, että komissio ei ole vielä saanut valmiiksi listaa näistä aiheista, jotka siirtyvät yhteispäätösmenettelyyn. Minä olen vähän yllättynyt tästä, täytyy sanoa, koska ei se nyt niin ole, että olisi vasta tänään ollut sanomalehdissä, että Lissabonin sopimus tulee voimaan, että en ymmärrä miksi ei se ollut valmiina ensimmäinen joulukuuta mennessä. Joten sanotaan nyt vain, että Odotamme sitä, että yhteistyö olisi parempaa Lissabonin sopimuksen puitteissa kuin aiemmin, niin heti huomisesta lähtien jo. Joten pelkäänpä, että keskustelu täytyy siirtää huomiselle. Kuitenkin odotan ja toivon, että komission virkamies täällä on paikalla, joka voi tämän vahvistaa. Että saataisiin tämä lista ennen huomisen kokousta. Voiko joku tämän vahvistaa? could the commission maybe um, explain? Voisiko komissio selittää, miksi täytyy lykätä keskustelu suomiseksi kannesta listaa saada? What I can say is that uh, we Voin sanoa, että olemme huomenna läsnä todennäköisesti Jonathan Fowl on, mutta meillä ei ole vielä luetteloa ja teemme vielä työtä sen tiimoilta. Sen takia emme vielä tiedä, kuinka keskustelut jatkuvat. Ja huomenna tietysti keskustelemme sitten oikeudellisen yksikön kanssa. Luulenpa, että vähän valinnanvaraa tässä nyt on, mutta minun täytyy sanoa, että olen hämmästynyt tästä. En ymmärrä, miksi tätä ei olisi voitu valmistella aiemmin. No, mutta kuitenkin seuraavat muutokset, muut muutokset ovat tulleet on ehdotettu, että tämän päivän esityslistalle turvapaikanhaku asia eli 113-18 kohdat ja esityslistalta poistaa esitys pääsystä asiakirjoihin ja on ehdotettu, että seuraavat kaksi lisätään. Herra Diestemeran mietintö, jota en ole vielä huomannut täällä, tällaisten yhteyshenkilöiden verkoston luominen maahanmuutosta, että se tulisi tälle päivälle. Ja sitten Swiftistä huomiseksi kello 10, koska kuten kaikki tietävät, niin harmiksemme, tai harmikseni harmiksemme, minä puhun puolesta tästä, niin neuvosto on päättänyt Swiftistä eilen ihan muutama tunti ennen kuin Lissabonin sopimus tuli voimaan ja ymmärrän, että ainakin kaksi maata ovat äänestäneet tyhjää. Onnittelen niitä siitä. Ja haluaisin lisätä oman ehdotukseni, jos teille sopii, ja se on se, että saamme myös selityksen neuvostolta ja komissiolta tilanteesta PNR-sopimuksesta Yhdysvaltain ja Australian kanssa, joita kaikki eivät ole ratifioineet ja näyttää olevan sekaannusta siitä, että mikä oikeudellinen tilanne siinä on. Koska minun ymmärtääkseni ja oikeudellinen yksikkö näin meille kertoi aiemmin, ellei sopimusta ratifioida, niin sen olemassaolo on tuomittu epäonnistumaan. Näin yhden puheenvuoropyynnön esityslistasta. Olkaa hyvä. Frau Kiitoksia, puheenjohtaja. EPP-ryhmän puolesta haluaisin myös esittää ihmetykseni esityslistaan, että mitä Lissabonin kysymys mikä se vaikutus on tähän valiokunnan, että voin siitä tämän ensimmäisen kokouksen alussa voi keskustella. Kiitän teitä, että tästä niin puhuitte ja ehdottaisin, että puheenjohtaja pu- antaa puhemiehen kautta informaation tästä menettelystä, koska ei tätä muuten voida tulkita kuin että tämä on, että tässä ei kunnioiteta parlamenttia – koska voi parlamentaari jäsenenä odottaa ja parlamentti myöskin toimielimenä voi odottaa, että tämä yhteistyö toimisi paremmin. Haluaisin hyvin kriittisesti tätä arvostella ja kiittää teitä, että puhutte tästä myös. Esimerkiksi sanon, että on oikein hyvä, että puheenjohtajisto on ottanut Swiftin esityslistalle. Siinä haluaisin ehdottaa, että puheenjohtajista pyrkii siihen, että keskustelussa joku tulisi oikeudellisesta yksiköstä tänne, olisi paikalle, joka oikeudelliset vaikutukset voisi esitellä parlamentin oikeudellisesta näkökulmasta ja sitten toiseksi, että joku komissiosta ja neuvostosta olisi täällä, joka, jotka sitten esittelisivät sen, miten prosessi komission neuvoston puolelta nähdään. En haluaisi nyt sisällöllisesti käsitellä asiaa, koska siitä keskustellaan huomenna. Mutta haluaisin tehdä selväksi sen, että meidän pitäisi tarkasti keskustella siitä, että miten tämä prosessi menee näissä uusissa tai siis tässä tilanteessa, joka ei ole kovin hyvä esimerkki tästä uudesta yhteistyöstä. Um, Strasser. Kiitoksia, herra Strasser. Olen täysin samaa mieltä huomioidenne kanssa ja olen ne pannut merkille. Valiokunnan puheenjohtajista puolesta ää, välitän tietoa puhemiehelle, että komissio ei ollut valmis ensimmäinen joulukuuta, koska oletan todellakin, että oikeudellinen yksikkö paikalla on SWIFT-keskustelun aikana ja valiokunnan vahvistamana haluaisin lisätä listalle, että saadaan myös huomenna selvitys PNRstä. Ja jos jonkunlainen selvitys saadaan kirjallisena tänä iltana tai hyvin aikaisin aamulla huomenna viimeistä. Ensimmäinen joulukuuta on, jos on totta, että PNR-sopimus ei ole validi enää, Ja sitten se täytyy tietää, koska sitten datan siirto on laitonta. Haluaisin kysymyksen tähän, äh, anteeksi vastauksen tähän kysymykseen. Sopiiko kaikille nämä lisäykset ja muutokset? Huomiota ei. No nyt kun puhutaan Lissabonin sopimuksesta, niin Positiivisempi asia on, että tänä iltana kokouksen jälkeen kello puoli seitsemän herra Lopes, valikunnan puheenjohtaja, kutsuu teidät kaikki drinkille, jossa juhlitaan Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Ja toivon, että voimme nostaa maljamme niidenkin kanssa, jotka eivät ole siitä iloisia, mutta ainakin voimme kaikki mennä tänne tilaisuuteen illalla. Kun tämä oli Haluaisin pyytää suostumusta siihen koordinaattorin päätökseen, että Klaas nimitetään mietinnön esittelijäksi koskien asiaa Sveitsi ja Liechtenstein Frontex toimissa. Niiden osallistuminen siihen, se on sitten päätetty. pa- turvapaikanhakupaketti, kohta 13, jonka piti alun perin olla huomenna, siis kello 13-18, ja itse asiassa viisi mietintöä suppose it's in the, the um, overall mood of... Luutenpa, että yleisessä ilon ilmapiirissä menin vähän sekaisin näiden puheenjohtajan nuottien kanssa. Ensin saadaan päivitettyä tietoa Dublinin asetuksesta ja Eurodac-asiasta ja minulle on kerrottu, että tämä päivitetty tieto saadaan neuvostolta mutta nimeä ei ole. Kuka neuvoston puolesta täällä on antamassa tätä tietoa? Thank you very much. Um... Kiitokset. Kiitos, että saamme mahdollisuuden kertoa lyhyesti teille asiantilasta. tilasta mitä tulee lainsäädäntöön, joista nyt olemme keskustelemassa, joista olemme keskustelleet Ruotsin puheenjohtajuuskaudella. Soka, anteeksi, jos, jos äh, nyt olen tässä vähän valmistautumaton, koska luulen, että esittelijät aloittaisivat ensin, mutta aloitan mielelläni kuitenkin saman tien siitä, missä mennään. Ihan lyhykäisesti vain Eilen neuvostossa ministerikokouksessa meillä oli esityslistalla asiantilan tarkastelu. Kysymys on pöydällä olevasta turvapaikkalainsäädännöstä ja itse asiassa kuultiin myöskin esitys uudelleen esitystä, esitystä ehdotuksesta, mitä tulee kvalifikaatiodirektiivistä ja muista menettelytavoista ja varmastikin komission kollegat voivat sitten näistä aloitteista kertoa lisää, koska itse asiassa ne ovat aivan tuoreita komission aloitteita, eikä niitä ole vieläkään kovin paljon keritty vielä syynäillä tuolla neuvoston puolella. Arvoisa rouva puheenjohtaja, nyt ehkä menen siinä järjestyksessä, joka näkyy teillä olevan tuossa esityslistalla myöskin, ja aloitan tuosta vastaanottoa koskevista vähimmäisvaatimuksista. Tietystikin Kysymys on direktiivistä, jonka tarkoituksena on taata hyvä kohtelu turvapaikanhakijoille erityisesti mitä tulee vastaanottoja koskeviin vaatimuksiin kansallisten sääntöjen harmonisointiin sekä siihen, että pyritään vähentämään sekundaarisia liikkeitä, myöhempiä, myöhempää liikkumista jäsenvaltioissa. Useita kokouksia on pidetty jo Tsekin puheenjohtajuuskaudella, samoin myöskin Ruotsin puheenjohtajuuskaudella, ja tälle työlle on nyt sitten rakennettu huomattavan paljon on päästy myöskin sopuun, mutta joitakin säännöksiä kuitenkin on vielä auki. Ensinnäkin, mitä tulee säilön ottamiseen tai työmarkkinoille pääsyyn sekä myöskin perheenjäsenten määrittelyyn. Me olemme myöskin panneet merkille, että mitä tulee lausuntoon, jonka parlamentti on hyväksynyt, on olemassa joitakin seikkoja vielä, joista, joista, joissa mielestämme on erilaisia näkemyksiä, eroavaisuutta, juuri työmarkkinakysymys e, ja myöskin mahdollisuus säilönottoon, jos nyt tällaisia vertailuja tehdään – ja sitten mennään eteenpäin äh, Dublin-ehdotukseen ja äh, jälleen kerran tätä on työryhmissä työstetty ja kaikkein keskeisimmät seikat tässä varmasti jälleen kerran ovat äh, määritelmät perheenjäsenistä, säännös, joka liittyy väliaikaiseen matkustamiskieltoon, ja osittain kriteerit, kuinka määritellään jäsenvaltiot, jotka ovat vastuullisia siitä, kuinka tutkitaan hakemukset kansainvälistä suojelua varten. Säännökset myöskin siirto tapauksissa toteutettavista toimista ja säilönotto sekä jotkut aspektit, jotka liittyvät kohtaan, jossa käsitellään yleisiä periaatteita ja turvalausekkeita, jotka liittyvät henkilöihin, jotka hakevat kansainvälistä suojelua. Mennään sitten Eurodac-kohtaan. Ja tässä voin kertoa teille, että olemme päässeet aika huomattavasti eteenpäin. Vielä tällä hetkellä neuvostossa on tietty rajallinen määrä asioita auki. Kaikkein keskeisin seikka tietystikin varmasti liittyy säännöksiin, jotka liittyvät oikeus avun saamiseen ja myöskin viranomaisten antaman tiedon saantiin Eurodakin puitteissa. Komission ehdotuksen pohjalta, jotta vähennettäisiin tuota, tallennusaikaa kolmansien maiden kansalaisten osalta, kun kysymys on laittomasta maahan tulosta ulkoisrajoilla yhdestä kahteen vuoteen niin tässä pääosa valtuuskunnista on pitänyt kahden vuoden ähm, ajanjaksoa pitkänä ja että siirryttäisiin yhden vuoden ajanjakso. So for... Tässä siis kaikki vastaanottoa koskevista vähimmäisvaatimuksista, Eurodakista ja Dublinista. Mennäänkö vielä, jatkanko tästä nyt näistä muista ehdotuksista saman tien vai? Well, then I understand that... No, ymmärtääkseni ehkä voisin myöskin lyhykäisesti käydä lävitse myöskin turvapaikka aputoimiston toimia sekä tuota, yhteistä EUn järjestelysopimusta, mutta muutoin tietysti annan mielelläni puheenvuoron komission kollegoille. Mitä tulee Euroopan turvapaikkatukitoimistoon, niin varmastikin voidaan todeta, että on ollut, on saatu aikaiseksi sopimuksia, ja yhteinen kanta, josta on neuvoteltu parlamentin ja neuvoston kesken. Ja se on täällä valiokunnassakin jo pantu merkille. Mutta tämän lisäksi eilen neuvoston kokouksessa saatiin poliittinen sopimus aikaan siitä, kuinka, mihin tämä toimisto sijoitettaisiin. Ministerit siis sopivat tästä, että se olisi valetta. Mitä tulee sitten yhteiseen EUn järjestelyohjelmaan, niin ainakin kaksi keskustelua on käyty neuvostossa. Ja me olemme nyt siirtymässä kohti sopimusta, joka pohjaa näihin perusperiaatteisiin, tässä ohjelmassa. Ja puheenjohtaja maa on ollut epävirallisissa yhteyksissä nimitettyjen esittelijöiden kanssa ja siis tämän valiokunnan nimittämän esittelijän kanssa ja jatkamme edelleen näiden epävirallisten keskusteluiden pohjalta. Tietystikään mitään mietintöä vielä valiokunnasta ei ole tullut, mutta joka tapauksessa, koska tämä on ollut todella tärkeä kysymys Ruotsin puheenjohtajuuskaudella, että saamme asiaa eteenpäin, niin pyrimme todella edelleen jäsenvaltioiden kanssa epävirallisesti määrittelemään jo, ja jo olemaan yhteyksissä tähän valiokunnan ennen kuin mietintö on kirjoitettu. Ja tällä tavalla parlamentti ja neuvosto voivat siis tehdä työtä yhdessä. Tässä varmastikin ovat kaikki neuvoston tiedot tässä vaiheessa kokousta, mutta olen tietysti avoin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Um, Yksi esittelijöistä pyysi puheenvuoroa, että haluatteko odottaa, että komissioinen komitea loppuunsa, niin ei. Pyydämme komissiota esittelemään oman alustuksensa, sitten esittelijät, sitten keskustelu. Kuka komission puolesta? Yet doing emme vielä ole uusia ehdotuksia tekemässä, mutta pysyttelemme näissä nykyisissä ehdotuksissa. Oliko tämä kysymys? En kuullut teitä kunnolla. Siis tämänhetkinen tilanne. Well, Ymmärsin, että teiltä oli pyydetty esittämään uusi ehdotus. Niin, mutta tässä esityslistalla on useita kohtia, siis otanko ne kaikki kerralla? Now, first of all... Niin, ensiksi ehkäpä voisin hiukan kommentoida sitä, mitä puheenjohtajamaan edustaja sanoi tämänhetkisestä tilanteesta ja näistä nykyisistä ehdotuksista, joista olemme jo keskustelleet. Eh, ja kuten puheenjohtajamaa on jo korostanutkin, niin neuvottelut eivät ole varsin helppoja neuvostossa mitä tulee vastaanottovaatimuksiin, niin keskustelut ovat olleet varsin vaikeita. En varmasti ole ihan yhtä optimistinen kuin puheenjohtajamaa tässä ja ollut huomattavia erova- erovaisuuksia komission ehdotuksesta, jota kuitenkin tuettiin laajalti parlamentissa sen toukokuisessa lausunnossaan. Parlamentti todella oli lähestulkoon kaikista eh, komission tarkistuksista eh, samaa mieltä, mitä tulee vastaanoton vähimmäisvaatimuksiin. Ja keskustelu nyt neuvostossa on ollut varsin vaikeata. Tällä hetkellä komission eh, tai uuden komissaarin tehtävä varmasti on miettiä, kuinka tässä asiassa edetään. Tarvitaanko kenties uutta muutettua ehdotusta, mutta joka tapauksessa mistään ei ole vielä päätetty ja meidän täytyy keskustella tästä uuden komission jäsenen kanssa, koska tuntuu siltä, että nyt on tarve vielä miettiä uudelleen, koska muutoin emme pääse pitkälle tässä asiassa. Sitten Dublin-asetuksesta. Tässä on useita vaikeita, kiperiä kysymyksiä edelleen Äh, ne juuri, jotka tuossa puheenjohtajavaltion edustaja äh, mainitsi. Kuitenkin keskustelut edelleen jatkuvat. Viimeisin puheenjohtajamaan äh, työryhmä kokoontuu torstaina ja on vielä mahdollisuus keskustella. Ja sanoisin, että menemme eteenpäin varsin hitaasti kuitenkin Tietysti sitten Eurodac-asetuksesta, kuten tiedätte, niin siinä on ikään kuin kahta haaraa tässä ehdotuksessa. Toisaalta tällainen niin sanottu turvapaikkapuoli. Voidaan sanoa, että on aika hyvä konsensus neuvostossa parlamentin eh, suhteen. Tässä on edistetty hienosti. Toisaalta eh, sitten eh, meillä on sitten tällainen uusi osa-alue, joka on lainvalvontapuoli ja parlamentin täytyy tässä nyt ottaa vielä kantaa asiaan. Ja äh, tietystikin Lissabonin sopimuksen voimaantulolla on äh, huomattavia vaikutuksia kolmannen pilarin ehdotuksiin ja äh, oikeastaan kaikki tämä on nyt aivan vanhentunutta. Ja nyt komission täytyy uudelleen miettiä, kuinka näissä asioissa edetään, mutta näistä asioista vielä keskustellaan, emmekä oikein vielä tiedä, mikä tulee olemaan lopullinen kanta tähän. Myöskin näistä asioista on vielä uuden komission jäsenen kanssa keskusteltava sitten, kun hän ö, oman virkansa ensi vuonna astuu. Tässä siis nämä olemassa olevat ehdotukset, jotka on jo esitetty. Sitten ehkä pari sanaa vielä tuosta turvapaikka direktiivistä. Kuten varmasti tiedättekin, niin komissio on tehnyt kaksi ehdotusta 21. päivä lokakuuta. Ja kysymys on turvapaikkamenettelydirektiivin uudistamisesta ja toisaalta kelpoisuusdirektiivistä, kvalifikaatiodirektiivistä. Nämä ovat kaksi puuttuvaa osasta tässä uudessa yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä komission on nyt siis tarkoituksena saada pöydälle koko tämä järjestelmän arkkitehtuuri sillä tavalla, kun komissio tämän näkee ja kuinka tämä on tuossa komission politiikkasuunnitelmassa määritelty ja nyt ihan pari sanaa vain tuosta turvapaikkamenettelydirektiivistä. Keskeisenä ehdotuksen päämääränä tässä on taata paremmat suojelun standardit ja parempi harmonisaatio myöskin ja tarkoituksena on vähentää eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee esimerkiksi vaikkapa tunnistamiseen tai turvapaikan, turvapaikkamenettelyihin ja tarkoituksena on päästä yhteiseen menettelytapaan, kuten Haagin ohjelmassa on todettu. Tässä ehdotuksessa halutaan selventää ja rationalisoida ja vahvistaa nykyisiä järjestelyjä, jotta voitaisiin parantaa päätöksentekoprosessin laadukkuutta erityisestä alkuvaiheessa ja myöskin halutaan kansallisille viran omaisille antaa mahdollisuuksia taistella väärinkäyttöjä vastaan. On myöskin hyvin tärkeää taata se, että että toivotaan johdonmukaisesti äskettäisten tuomioistuinten, kansallisen tuomioistuimen ja EU-tuomioistuimen päätösten kanssa ja lakikäytännön kanssa. Tässä on viiden tyyppisiä tarkistuksia, joita on ehdotettu ensinnäkin yhtenäisen menettelytavan käyttöönotto, toisin sanoen kaikki hakemukset suojelua varten tutkia niin pakolaismääritelmän kuin myöskin toissijaisen suojelun puitteissa. Ja nämä ovat tässä määritelmä tässä kvalifikaatiodirektiivissä mukana. Sitten ne toisen toisenlaiset tarkistukset, kuinka parannetaan toimia turvapaikkamenettelyissä. Tässä, määrit, tässä halutaan, että viranomaiset ottaisivat huomioon mahdolliset hakemukset ja to, to, lähtisivät nopeasti tekemään toimenpiteitä. Tämä on suuri haaste todella tunnistaa ne, jotka tarvitsevat suojelua. Tässä on kolme peri, per, perimmäistä elementtejä ensinnäkin se, että turvapaikanhakijoiden pitäisi voida jättää hakemuksensa mahdollisimman pian toimivaltaisille viranomaisille ja viranomais, viranomaisilla on 72 eh, tunnin aika aika suorittaa kaikki muodollisuudet. Tämä on hyvin tärkeä asia. Toisekseen, eh, mitä tulee maahantulo eh, mitä tulee rajavartioihin ja muihin viranomaisiin, heillä täytyy olla kontakteja keskenään, jotta viranomaiset todella järjestäisivät koulutusta sen osalta, mitä sääntöjä täytyy noudattaa. Ja kolmanneksi jäsenvaltiot myöskin rohkaisevat siihen, että mahdollisesti otetaan huomioon myöskin säilöönottokysymykset Samoin myöskin täytyy ottaa huomioon tietyt menettelytavalliset takeet ja lopuksi myöskin haluamme tuoda lisää elementtejä nykyiseen nykyisin takuisin ja kaiken kaikkiaan on myöskin taattava mahdollisuus puuttua asioihin. Sitten toisekseen haluamme, että saadaan lisätakeita erittäin haavoittuvien ryhmien osalta, erityisesti jos kysymys on vaikkapa kidutuksen uhreista tai seksuaalisen väkivallan uhreista. Ja on myöskin tärkeää antaa tukea jo heti alkuvaiheessa. Nämä tarkistukset meidän mielestämme ovat hyvin keskeisiä, eh, jotta voitaisiin taata eh, se, eh, että noudatetaan tätä ehdotuksen periaatetta, että jo heti alkuvaiheessa päätökset täytyy tehdä hyvin pitävällä ja kestävällä tavalla. Ja tällä varmasti on myöskin myönteisiä vaikutuksia jäsenvaltioihin, koska tällä tavalla varmastikin äm, tulee vähemmän muutoksenhakupyyntöjä. Sitten me olemme myöskin sitä mieltä, että tarvitaan johdonmukaisempi, äm, johdonmukaisempia menettelyjä ja on oltava kuuden kuukauden aika, jonka aikana nämä ensimmäisen asteen käsittelyt saadaan päätökseen ja todella suojeluja tarvitsevien henkilöiden täytyy mahdollisimman nopeasti päästä nauttimaan niistä oikeuksista, äh, joita niin heillä tämän direktiivin pohjalta on, sen sijaan, että he tulevat pitkään odottamaan. Ja samanaikaisesti tämä myöskin antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden poistaa alueelta ne henkilöt, jotka eivät tarvitse suojelua. Ja me olemme myöskin konsolidoimassa ja yksinkertaistamassa turvallisten alkuperämaiden määritelmää ja olemme ehdottaneet myöskin, että jätettäisiin pois säännös, jossa kyse on siitä, että on mahdollista tehdä tällainen luettelo, kattava luettelo turvallisesta alkuperämaista. Haluamme myöskin parantaa nopeutettuja, parannettuja rajamuodollisuuksia ja nämä kaikki ehdotukset ovat mukana tässä ehdotuksessa ja näitä ehdotusten pohjaa nyt edelleen tutkitaan, jotta voitaisiin paremmin soveltaa kaikkia näitä sääntöjä jäsenmaissa. Lopuksi me haluamme myöskin parantaa määritelmää niin sanottuun tehokkaaseen toimeenpääsyn mahdollisuutta. Ja tässä toimitaan EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön pohjalta ja myöskin EU-ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden pohjalta. Ensinnäkin meistä on hyvin tärkeää, että turvapaikanhakijoiden hakemukset pitäisi tuomioistuimessa käsitellä asianmukaisesti ja että tähän pitäisi sisällyttää myöskin alkuperämaiden tilanteen kehittymisen tutkiminen ja toisekseen ehkä kaikkein tärkeintä, tärkeämpää vielä, tässä taataan perusperiaatteet, joiden pohjalta toimitaan, kun tulee tiettyjä muutoksenhakukysymyksiä. Ehkäpä lopetan nyt tähän tässä kuitenkin olivat tämän turvapaikkamenettelyn direktiivin keskeisimmät kohdat ja ehkäpä sitten kollegani voi kertoa tuosta kvalifikaatiodirektiivistä lisää. Voisiko pyytää niin tiiviisti kuin mahdollista ja jäisi sitten jäsenille aikaa keskustella? Je ferai mon possible, madame la... Teen parhaani. Tämä niin sanotun kvalifiointidirektiivin tarkistustavoitteet ovat lähinnä samat, joista kollega Martini tässä juuri puhui. Olisiko... Principaux de cette révision. Euh, premièrement... Joitakin tärkeimpiä akseleita, mitä tähän liittyy. Ensinnäkin tiettyjen oikeudellisten termien määrittely suojelun määrittelemiseksi pohjautuen niihin syihin, jotka ovat aiheuttaneet tulkintaeroja jäsenvaltioiden välillä. Ensinnäkin tämä käsitteen suojelun kohde. Tässä todetaan, että suojelun on oltava tosiasiallista ja kestävää. Ja muut kun, kun suojelijana ovat muut kuin valtiot, niiden on noudatettava oikeusvaltioperiaatteita ja niiden on kyettävä tähän tehtävään. Mitä sitten tulee käsitteeseen suojelumaan sisällä? Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa että tämä käsite on yhteen sopiva eurooppalaisen ihmisoikeusyleissopimuksen artikla 3 kanssa, niin kuin se on tulkittu hiljattain Strasbourgin tuomioistuimen päätöksessä. Ehdotuksessa otetaan mukaan myös olennaisia ehtoja täytäntöönpanoa varten siinä mielessä, että hakijalla, hakijan pitää voida päästä kyseiselle alueelle ja saada lupa alueelle menemiseen ja sinne asettumiseen. Siinä poistetaan mahdollisuus paeta maan sisällä, vaikka tässä teknisiä ongelmia onkin, koska tämä ei sopisi yhteen niiden ehtojen kanssa, jotka aikaisemmin mainitsin. Edelleen kuuluminen sosiaaliseen ryhmään – ja täsmennys, joka koskee sitä, että sukupuoleen koskevat kuuluvat näkökohdat on otettava huomioon, jotta voidaan määritellä, kuuluuko henkilö tiettyyn sosiaaliseen ryhmään Geneven yleissopimuksen mukaisesti. Ehdotuksella pyritään poistamaan nykyistä epäselvyyttä ja tuoda johdonmukaisuutta tähän tilanteeseen. Toistaiseksi näin ei ole, niin kuin olemme havainneet vaikutusten arvioinnissa, joka on liitetty ehdotukseemme. Sitten toinen seikka, kahden suojelun statuksen lähentäminen. Ehdotuksella poistetaan rajoitukset toisesta suojelua nauttiville. Olemme sitä mieltä, että Niitä ei voida enää pitää objektiivisesti perusteltuina esimerkiksi, kun ajatellaan oleskelun pituutta tai pääsyä työmarkkinoille tai sosiaaliturvaa tai pääsyä terveys, terveydenhoitoon tai integraatioon, mekanismista nauttimista. Edelleen, jotta suojelun kohteet voisivat saada integraatiota tämä oli ensimmäisen, sukupuolen, ensimmäisen sukupolven välineessä aika heikossa asemassa. Nyt on pureuduttu erittäin erityisiin integraatio-ongelmiin. Ne ovat pakolaisille hyvin erityisiä, koska heitä, heihin kohdistuu käytännöllisiä esteitä, kuten muun muassa pätevyyden tunnustaminen, pääsy ammatteihin tai mm, integraatiomekanismeista hyötyminen. Tämä koskee esimerkiksi sitä, että asiakirjoja puuttuu, erilaisia todistuksia puuttuu koulutuksesta ja ammattikokemuksesta. Tässä kaikki olemme, ty, olemme tyytyväisiä yhteistyöstä parlamentin kanssa. Olemme tehneet ähm, esittelyiden kanssa yhteistyötä näiden kahden esityksen osalta eilisessä sisä- ja oikeusasioiden neuvostossa iltapäivällä keskusteltiin asiasta ja siellä oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä, koska komissio on nyt jättänyt nämä kaksi ehdotusta ja näin voidaan aloittaa kunnollinen keskustelu näistä asioista pitäen samalla kiinni aikataulusta, joka johtuu maahanmuutto- ja turvapaikkahakusopimuksesta, nyt molemmat lainsäätäjät viimeistä vuonna 2012 antavat tätä toisen sukupolven lainsäädäntöä tältä alalta. Kiitoksia. Rova Hennes ja pyysi puheenvuoroa. Yksi esittelijöistä en näe muita kahta esittelijää salissa, mutta jos joku muu haluaa kommentoida, niin pyytäkää puheenvuoroa. Kiitos Rova puheenjohtaja. Ensinnäkin, mitä tulee uusiin ehdotuksiin Eh, niin kelpoisuusdirektiivin kuin myöskin turvapaikanhaku mm, eh, direktiivin on hyvä, että ne ovat nyt valmistelua on mahdollisimman pian saatavilla tänne parlamenttiin tarkasteltavaksi. On hyvin tärkeää, että todella määritelmät ja periaatteet tarkkaan tulevat tarkasteluksi, hiukan myöhässä näin, mutta kiitos, että ne ovat nyt kuitenkin tässä. Ja onnittelut neuvostolle siitä, että, että se on tukenut Maltaa sijoituspaikkana. Mielestäni tämä on hieno viesti meille kaikille. Mitä tulee sitten? sitten, mitä neuvoston puheenjohtaja on sanonut, että hän odottaa esittelijöiden kantoja. Olin aika yllättynyt tästä, että sanoitte näin, koska itse asiassa Dublin ja vastaanottokeskusteluthan on käyty monta kertaa epävirallisesti. Tämä on nyt juvissa neuvostossa ja olen huolestunut siitä, mitä komissio sanoi vähimmäisvaatimuksesta vastaanoton suhteen. Tämä on todella vaikeaa, tiedämme, mutta uusi muutettu ehdotus on täysin vääränlainen. Emme voi hyväksyä sitä ja uskon, että nyt pitäisi taata se, että tästä tilanteesta päästään eteenpäin, mutta näin ei näytä käyvän. Jos parlamentti ja neuvosto nyt sitten pääsevät sopimukseen, niin se pitäisi olla valmiina. Sitten itse asiassa Dublinistahan ei edes keskusteltu neuvostossa. Me voimme odottaa tietysti vielä, mutta milloin oikein edetään? mutta tässä olivat kommenttini. Okay, thank you. Is there any... Kiitoksia. Onko muita, jotka haluavat puheenvuoroa? Ehkäpä kahden esittelijän, muun esittelijän puolesta, herra Busutil. Kiitoksia, herra puheenjohtaja täytyy ilmoittaa, että Rovan Makovei ei pysty tulemaan tänne tänä aamuna, joten hän pahoittelunsa lähettää. Ei mitään suuria asioita ole, joita minun olisi pitänyt painottaa hänen puolestaan. Muutamia yleisiä kommentteja haluaisin esittää reaktiona. Ensinnäkin tietysti pidän päätöstä hyvänä, jonka neuvosto eilen teki pakolaistoimiston asiasta. Voin varmistaa varmentaa teille, että minulla ei ole mitään tekemistä päätöksen kanssa, mutta pidän oikein hyvänä sitä, että toimisto tulee maahani. Tämä on tärkeä viesti, ei pelkästään niistä erityistä ongelmista, joita eteläisillä jäsenmailla on, vaan myös viesti jäsenvaltioille itselleen, että ne varmistaisivat, että ne ryht- kärvät ihansa ylös ja varmistavat, että tekevät osansa niin tehokkaasti kuin mahdollista, joten määrin kun haluan, että Eurooppa auttaa maita, kuten oma, niin haluan myös, että eteläiset jäsenvaltiot tekisivät oman osansa. Ja yritän antaa oman panokseni siinäkin. Sitten eri asiat e- esityksestä muuten pakolaistoimistosta. Siinä haluaisin kiittää ja onnitella Jean Lambertin, varmaankohan täällä mutta hän teki loistavaa työtä, kun hän auttoi meitä saamaan kompromissin neuvoston kanssa ja hän, hänelle pitäisi antaa siitä tunnustusta. Täytyy sanoa, että kuten Janine, olen pettynyt, että niin vähän edistystä neuvoston sisällä näyttää olevan muista asioista. Syy, miksi pakolaistoimisto otettiin pakolaispaketista pois, näytti, se oli, näytti olevan helpoin ehdotus, että voitiin sopia neuvostossa. Näyttää, että kaikki muut ehdotukset toivat esille vaikeita kysymyksiä neuvostossa. Ja kuten Janin, toivon, että neuvosto parantaa ponnistuksiaan näiden merkittävien vaikeuksien osalta, erityisesti Dublin-asetuksen arviointi Tämä on se ydin koko paketissa selvästikin ja sen vuoksi täytyy ottaa härkää sarvista. Haluaisin komissiota kiittää esityksestä, mutta valiokuntana, hyvä puheenjohtaja, meidän pitäisi käsitellä hyvin yksityiskohtaisesti niitä kahta uutta ehdotusta. Ehkäpä kuulemistilaisuus voitaisiin järjestää valiokunnassamme, koska nämä ovat erityisen tärkeitä ehdotuksia, joiden avulla yhteistä pakolaispolitiikkaa uudelleen voidaan luoda. Ja tässä täytyy yksityiskohtaisesti todellakin käsitellä näitä. Nyt näyttää, että tähän mennessä ei ole edes esittelijää nimitetty, joten se on tietysti ensimmäinen asia, joka täytyy tehdä valiokuntana. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten on mielestäni erityisen tärkeää, että että käsittelemme asiaa yksityiskohtaisesti voimme varmistaa, että parlamentilla on hyvä johdonmukainen kanta esitettävänään ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitoksia. Okay, thank you, Mr. Busutil. Kiitoksia, herra Busutil. Kaksi viimeistä ehdotusta mielestäni täytyy olla koordinaattoreiden kokouksessa esittelijän nimittäminen ja kuulemisen järjestäminen. Joten varmistakaa, että se laitetaan koordinaattorin kokouksen esityslistalle seuraavassa kokouksessa. Sitten Claude Moraes. Thank you, Sophie. I just want... Kiitos, Sophie. Minäkin haluan mainita, että esittelemme Masip Idalvo ei voi olla täällä, koska esityslistaan tulee nyt tämä muutos. Tämä aiheuttaa ongelmia. Hän, olisi, hän huomenna varmasti sitten haluaa puhua tästä kelpoisuuskvalifikaatioasiasta. asiasta Tuossa Janin puhui siitä, että tämä paketti on nyt etenemässä, mutta on ilmeistä, että kun ajatellaan kilpoisuutta, Dublinia, ja vähimmäisvaatimuksia, niin ei ole päästy vielä huomattavasti eteenpäin. Yksi esimerkki Eurodakista tuossa mainittiin lainvalvontaviranomaisten äh, tietoihin käsiksi pääseminen. Tämä on äh, aika vaikea seikka. On olemassa ihmisiä, joilla ei ole rikollista taustaa ja äh, ymmärtääkseni neuvoston puolella tässä asiassa ei ole edetty. Simon on oikeassa Euroopan turvakaasioiden tukivirasto todella on tehnyt yhteistyötä Jean Lambertin kanssa, mutta tässä ei ole päästy vielä tyydyttävän tulokseen ja varmastikin trilogissa nyt sitten asia jää ratkaistavaksi, mutta meillä on paljon suurempi haaste vielä Dublinin ja kelpoiluusseikkojen suhteen ja meidän täytyy hyvin tarkkaan taata se, että nämä paketit todella tulevat hyväksytyiksi. Mutta tietysti kun nyt ollaan lähellä joulua ja näin poispäin, niin kuitenkaan en usko, että esityslista muuttaminen näin nopeasti, kun esittelijät ovat täällä, niin ei ainakaan auta siinä, että me omalta osaltamme voimme edistää näiden kysymysten etenemistä. Ja sitten ihan lopuksi haluan vielä onnitella Maltaa Muutoin ei varmasti suhtaudu minuun myönteisesti huomenna koordinaattorikokeuksessa ja varmasti myöskin sen takia, että se on oikein hyvä paikka. Simon, tämä on raskas vastuu sinulle. Seuraamme sitä. No nyt, herra Tavares, olen täysin samaa mieltä huomioistanne muutoksista. Esimerkiksi se ärsytti minua kovin. Minua, minulle kerrottiin muutoksista. Eilen illalla ei kysytty tai pyydetty. Vieläkin enemmän ärsytti, kun kuulin tänä aamuna, että se joht- muutokset johtuivat siitä, että komissio ilmeisesti ei ollut saanut valmisteltua tätä kokousta osaltaan ja oletin ilmeisesti väärin, että kaksi esittelijää olisi saanut tiedon esitellistä muutoksista. Ja nyt olen todellakin ärsyyntynyt, kun kuulen, että näin ei ole. Ja nämä odottamattomat äkkinäiset muutokset esityslistassa ovat meidän, meille kaikille hyvin ärsyttäviä. Useimmilla me, meistä on toinen valiokunta hoidettavan, niin yritämme suunnitella etukäteen, varmaankin kaikki ovat samaa mieltä, ellei joku esitä vastalausetta, että näitä muutoksia ei saa tapahtua, ellei ole todella kiireellistä syytä ja että kaikille meille ilmoitetaan ajoissa. Joten ilmaista tyytymättömyyteni, kun Morris herra Tavares. Well, uh... Thank you. It seems that every... Kiitokset. Kaikki täällä tuntuvat puhuvan englantia tänään, mutta valitettavasti minä en voi, koska tänään on Portugalin lomapäivä ja siellä juhlitaan itsenäisyyden uudelleensaantia niin, että olisi aika huono juttu nyt tehdä näin Portugalin lehdistön silmissä niin, että siirryn omaan äidinkieleen. It is, uh, Vaikka tietysti on todella valitettavaa, että tämä esityslista on nyt muuttunut viime hetkellä, sen haluan vielä sanoa. Ja tietysti tämä turvapaikka äh, asia on sellainen, josta olisin halunnut sanoa jotakin. também gostaria de dar as boas-vindas à, criação ontem ao, ao estabelecimento. Haluaisin tervehtiä tyytyväisyydellä tätä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamista Maltaan noin Kollegamme Jean Lambert teki paljon työtä tämän paketin puolesta. On erittäin tärkeää, että näin tärkeää virastoa varten edetään nopeasti. Uskon, että tämä virasto on myönteinen merkki, kun ajatellaan jotenkin niitä keskusteluja, joita Euroopan yhteiskunnissa on käyty turvapaikasta ja maahanmuutosta. Tiedetään, että eurooppalaisen julkisen mielipiteen ja, ja poliittisen elämän sisällä on melkoinen kuilu siitä, mikä asento pitäisi olla näissä asioissa ja turvapaikka-asioissa. On hyvä, että vaikka mielipideeroja on paljon, emme ole jääneet antagonistisiin kantoihin ja ainakin teknisellä tasolla olemme päässeet eteenpäin Euroopan maahanmuuttopolitiikassa. Uskon, että täällä kyllä on marginaalia, niin että me jää leppäämään laakereillemme, vaan haemme uusia sopimuksia etelän ja pohjoiseen vasemmiston ja oikeiston välillä, joten tämä on todella, todella hyvä uutinen. Vasemmistossa me olemme jo pitkän aikaa puolustaneet sitä, että maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden ei pidä kuulua ainoastaan poliisille. Olemme sitä mieltä, että poliisin lisäksi on luotava muita instituutioita, työllisyysministeriöt, sosiaaliasioista vastaavat ministeriöt tai turvapaikkaministeriöt silloin, kun niitä on olemassa, voivat eh, myöskin eh, puuttua tähän hallinnon ja maahanmuuton suhteisiin, niin ettei kaikki jäisi ainoastaan poliisin käsiin. Uskon, että tämä Maltan virasto on hyvä askel eteenpäin. Sitten haluaisin puhua turvapaikkapaketista. Tässä on mielenkiintoisella tavalla harmonisoitu lainsäädäntö ja mennyt yksityiskohtiin eri välineiden kohdalla, jotka käsittelevät turvapaikka-asioita. ja kolmansista maista tulevia maahanmuuttajia. Mutta ongelma on siinä, että paketissa on sisäinen epätasapaino. Täällä on järkyttäviä epäoikeudenmukaisuuksia. Joissakin asioissa mennään todella pitkälle yksityiskohtiin. Sitten on toisia näkökohtia, jotka on jätetty hyvin epäselviksi ja yleiselle tasolle. Ja näin ollen niissä jätetään paljon varaa mielivaltaisuudelle ja tulkinnalle e, demokraattisesti. Tämä on hieman epäilyttävää. Sinne jätetään paljon toimintavaltaa jäsenille ja toimijoille. Esittelijöiden olisi siis vielä työstettävä näitä kohtia niin, että tilannetta selkeytettäisiin. Annan joitakin esimerkkejä. Tiedotus esimerkiksi. Tiedämme, että harmonisoinnissa mennään eteenpäin, mutta tiedoituksessa ei mennä eteenpäin niin, että turvapaikanhakijat saisivat tietoa omasta tilanteestaan ja oikeuksistaan. Tämä on tärkeä kohta. Ja siinä olisi päästävä eteenpäin. Annan tästä konkreettisen esimerkin kun tehdään lääkäritarkastuksia näille henkilöille, jotka ovat tulossa Euroopan unioniin. Minun mielestäni tällä lailla on merkittäviä porsanreikiä ja meidän on tehtävä työtä ongelmien ratkaisemiseksi. On totta, että jäsenvaltioilla on oikeus tehdä lääkärin tarkistuksia, mutta missään ei sanota, että lääkärin tarkastuksen takia, tulosten takia voitaisiin joltakin henkilöltä estää evätä pääsy alueelle. Toinen tärkeä asia, josta varmasti parlamentti, parlamentissa olemme yhtä mieltä, liittyy seuraavaan asiaan. demokraattista ja parlamentaarista valvontaa tietenkin sovelletaan ja se on hyvä, mutta sen olisi vielä parannuttavaa. tähän Jean Lambert on pyrkinyt Lissabonin sopimuksen jälkeen meidän on vielä tehostettava työtä ja Euroopan parlamentin on vaadittava, että se saisi yhä enemmän demokraattista valvontaa. Tällä alalla meidän on harjoitettava sitä valvontaa Euroopan politiikan suhteen. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia herra Tavares. Seuraavaksi puhuu herra Strasser ja sen jälkeen rouva Flot. Kiitoksia puheenjohtaja myös minä. Haluaisin onnitella siitä, että että tukitoimistopäätös päätös on tehty. Se on tärkeä viesti harmonisoinnista. Ja on oikein hyvä, että se Maltalle sijoitetaan, joka on yksi kuumista kohdista Euroopassa tällä hetkellä tässä mielessä. Ja toivotaan, että se voi aloittaa toimintansa nopeasti ja voi antaa sitten oman panoksen siihen, että asia parantuu. Nykyisessä keskustelussa ei mielestäni ole kyse siitä, että jokaisesta yksityiskohdasta keskustellaan vain peruslinjoista, joiden pitäisi nämä kaikki direktiivit sitoa yhteen. Ja kaksi linjaa haluaisin tässä korostaa. Ensinnäkin puhuisin kovasti sen puolesta, että kun on näitä ehdotettuja toimenpiteitä, niin käytännön työntekijöiden täytyy ne tarkastaa, niiden täytyy toimenpiteet tehdä, menettelyt toteuttaa. Jos joku siellä ei toimi, niin se huomaavat. Jos ymmärrän oikein, niin sitten näyttää, että se mikä täällä on tarkoitettu hyvällä ja on tarkoitettu yksinkertaistamaan – niin se kovasti nostaa kuluttajia oikeasti ja tulee paljon lisää hallintorasitetta. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, että näin ei kävisi. No toiseksi säännöksissä, säädöksissä jäsenvaltiosta yhteiseen eurooppalaiseen systeemiin, mutta ei keskittämistä. Ei ole hyödyllistä ja edullista, että ihan yksityiskohtaisesti kaikki säännökset kirjoitetaan niin, että ne, ne täytyy Maltalla tehdä ihan samalla tavalla kuin Puolan ja Venäjän välisellä rajalla tai Ukraina ja Slovakian välisellä rajalla. Tässä tarvitaan suuntaviivoja, vähimmäisnormeja, enimmäisrajoja, mutta täytyy olla mahdollisuus ottaa huomioon yksittäiset tilanteet jäsenvaltiokohtaisesti tietyn vaihteluvälin sisällä – jos yritämme kaikki Brysselistä säännellä yksityiskohtaisesti, niin siinä joudutaan kyllä sitten rajoille. Next is... Kiitoksia, herra Strasser, Rova Flot ja sitten Rova Flatford. Merci, madame la... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen jo sanonut aikaisemmin, että minun mielestäni tätä, tämä turvapaikkapaketti menee oikein sen suuntaan, mutta olemme vielä kaivukana, että voisimme tarjota Euroopan tasolla sellaista kansainvälistä suojelua, joka vastaa meidän sitoumuksiamme ja kunnianhimoisia tavoitteitamme. Kansainvälinen suojelu edellyttäisi ensinnäkin sitä, että Dublinin sopimukset kumottaisiin. Niillä on todella kielteisiä vaikutuksia Euroopan turvapaikkapolitiikan tehokkuudelle, koska on henkilöitä, jotka eivät enää ole, e, e, eivät halua pyytää turvapaikkaa uudelleen, koska he pelkäävät, että joutuvat palaamaan alkuperäisen paikkansa e, turvapaikan hakijoiden pitäisi voida pyytää paik- turvapaikkaa paikoista, joissa heillä on parhaat mahdollisuudet integroitua eri syistä, kulttuurista, sosiaalista syistä ja muista Edelleen vastavuoroinen tunnustaminen näiden henkilöiden vapaalle liikkumiselle Euroopassa olisi tärkeää. Minun mielestäni paketti menee kyllä hyvään suuntaan, mutta olemme vielä kaukana tavoitteesta. Kysymys komissiolle. Ymmärrän ja olen yhtä mieltä siitä ajatuksesta, että pyritään rajoittamaan palauttamista ulkorajoilla ja sitoudutaan siihen, että tieto kulkisi ja kaikki voisivat aloittaa nämä tarvittavat menettelyt ja niin edelleen. Ja pyritään tunnistamaan ne henkilöt, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Ja sanoit, että niistä muista olisi sitten, heidät olisi voitava lähteä takaisin nopeasti. Haluaisin tietää, mitä konkreettisesti on suunniteltu, jotta tämän tyyppiset päätökset olisivat todella tehokkaita. Minkälaista yhteistä kokemusta meillä on? Ne, joilla on kokemusta turvapaikkahakemuksista omista maistaan, jos ei ole, he tietävät, että jos ei ole riippumattomia elimiä tai aktiivista kansalaisyhteiskuntaa tai sellaisia virkamiehiä, jotka ovat saaneet koulutusta ja jotka ovat, joiden jotka osaavat noudattaa näitä proseduureja ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia, niin on aika vaikea päästä kunnollisiin tuloksiin. Mitä komissio on suunnitellut, jotta tähän ongelmaan voitaisiin vastata? Tarkoitan esimerkiksi tätä Frontex-operaatioita merialueilla. Mitä on suunniteltu jotta aika järjestelmällisesti ei enää käännytettäisi laivoja Libyaan tai Turkkiin. Tämä on aika yleistä. Joskus jotkut maat toimivat tässä aika, aika villinkin tapaan. Kiitos, Flatrosin uh, Kiitos. Mitä tulee Eurodac-ehdotuksiin, tästä päivästä lähtien hän meillä ei enää ole ensimmäisen pilarin toimenpiteitä, siis rajavalvontatoimenpiteitä tai turvapaikkaa menettelyjä sillä lailla, kun ne ovat relevantteja. Ja sitten taas lainvalvontatoimet ovat taas sitten erillään kolmannessa pilarissa, niin uskon, että nyt on aika tarkastella uudelleen sitä, kuinka tämä kaikki toimii, koska todellisuus on se, että tiedämme, että ennen pitkää tarvitaan lainsäädäntö, lain valvontaviranomaisten toimintaa ja näitä raja, rajavalvontaa ja meidän on jo alusta lähtien tulla mietittävä myöskin suhteellisuutta muun muassa säilynotossa ja sitä, miten poliisit pääsevät käsiksi näihin tietoihin. Emme voi enää sanoa, että katsokaa nyt näitä niin sanottuja ensimmäisen pilarin aspekteja ja sanoa, että olemme tehneet oikein hyvää työtä tietosuojan suhteen ja niin poispäin. Ja sitten yhtäkkiä joudutaankin vastakkain ähm, tämän ähm, laivalvontaviranomaisten ähm, pääsyn kanssa vastakkain. Meidän on nyt aikaa lähteä tätä tarkastelemaan. Ei pidä tudittautua illuusioiden valtaan. Komission on todella oltava terävänä tässä ja myöskin jäsenvaltioiden myös tarkasteltava sitä, mitä haluamme tutkia. Ja myöskin Strasbourgin tuomioistuimen pari vuoden takainen DNA rekisteritapaus Iso-Britanniassa, niin tähän liittyy myöskin demokratisessa yhteiskunnassa suhteellisuusperiaatteen soveltaminen. Meidän täytyy olla todella tarkkoina näissä tietosuojakysymyksissä. kysymyksissä ja mitä tulee tiedon keräämiseen, kun kysymys on PNRstä ja SWIFTistä ja niin poispäin. Tämä ei alun perin ole kerätty lain, laki, valvontaviranomaisille, mutta on muistettava, että tästä kenties käytetään kuitenkin sen tarkoituksen, että tämä on pidettävä mielessä alusta pitäen. Kiitoksia. Yksi puheenvuoropyyntö vielä on. Oliko muita? Rova Mathieu lisäksi, koska sitten päätetään. Rova Mathieu. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen erittäin tyytyväinen tästä Maltan virastosta, jos sanotaan, että ei se työpiiriin kuulu paljon asioita, mutta se on joka tapauksessa hyvä asia. Tämä on hyvä ele ja on hyvä, että virasto on sijoitettu tuonne. Haluaisin pyytää komissiolta täsmennyksiä koskien turvapaikka-asioita. Odotan harmonisointia jäsenvaltioilta. Minusta se olisi erittäin hyvä. Haluaisin pyytää komissiolta täsmennystä koskien saman perheen jäseniä. Voisitteko tästä asiasta kertoa vähän lisää? Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaisin pyytää komissiota vastaamaan kysymyksiin, joita esitettiin. Ja kun otetaan huomioon, että aikataulussa vielä ollaan, haluaisin pyytää tätä puhumaan lyhyesti, että voimme pysyäkin aikataulussa myös nyt jatkossa. Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti vain tuohon viimeiseen kysymykseen. Saman perheen jäsenet, siis tarkoitatteko perheen määritelmää? Very clear to me what... Tämä ei ollut kovin selvää ähm, mihin kysymyksellä pyrittiin, mitä tapahtuu siis saman perheenjäsenille vai mikä on tämän hetkinen perhemääritelmä turvapaikkainstrumenttina, oliko kysymys ehdotuksesta vai mistä? I would read it like this. I would read like... Madame Mathieu, would you like to specify... Madame Mathieu, haluatteko spesifioida kysymyksen? Bien, je voudrais qu'on me définisse le... Haluaisin, että määrittelisitte tämän perheenyhdistämisasian ja että määrittelisitte perheen todellakin. Okei, okay, I will... Uh, Selvä. Komission ehdotuksessa on joitakin tarkistuksia perheen määritelmästä. Jo tuossa ensimmäisessä paketissa viime vuonna oli joitakin seikkoja tältä osin. Ja tietysti haluamme olla johdonmukaisia tässä ehdotuksessa. Kaiken kaikkiaan perheen määritelmää ei ole muutettu suuresti, dramaattisesti siinä mielessä, että kysymys on aika vaikeasta asiasta, kuten kaikki tiedämme. Kuitenkin me olemme ehdottaneet että saman perheeseen määritelmään kuuluisivat alaikäiset tai lapset mutta myöskin sitä tulkittaisiin siltä pohjalta, että he on heidän etunsa mukaista. No tietysti tämä on turvapaikka-instrumentti, siis kysymys on alaikäisistä sisaruksista myöskin ja naimisissa olevista, jos se on heidän etunsa mukaista. Nämä ovat siis keskeisimmät muutokset, joita on laitettu tuohon perhemääritelmään, joka on aika vaikka nyt sitten jäsenvaltioiden hyväksyä kuitenkin. Ainakin tuossa ensimmäisessä paketissa tämä oli näin, enkä odota nyt, että toisenkaan ehdotuksen kohdalla olisi helpompaa, mutta Dublin-asetuksen mm, alla on myöskin erilaisia seikkoja perhemääritelmän ohella. Me olemme siis hiukan sitä laajentaneet Tietysti pitää muistaa väärinkäyttöyritykset, mutta olemme yrittäneet sopeuttaa joitakin kriteerejä, mitä tulee perheen jäsenten yhdistämiseen ja myöskin sukulaisiin, jotta voitaisiin helpottaa perheiden yhdistämistä Dublinin osalta. Tämä siis ensiksi. Sitten mitä Rova Flotho sanoi, No, en halua nyt lähteä näitä kaikkia yksityiskohtia käymään lävitse, mutta minun esityksessäni yritin selventää joitakin muutoksia, ja ne kaikki ovat menossa siihen suuntaan, kuten te sanoittekin, mitä tulee rajavalvontaan, lainvalvontaan, koulutukseen, tietoihin ja toimenpiteisiin, toimintoihin käsiksi pääseminen, Kaikissa on kysymys samasta ja näistä niin sanotuista mix flowseista myöskin oikeusjärjestelmien ensimmäisessä asteessa, eh, haluan korostaa että kysymys ei ole oikeusavusta, kun eh, eh, todella vedotaan päätökseen, vaan tämä on toiminnasta aivan alkuvaiheessa. Tämä on aivan uutuus. Tätä ei ole olemassa tähän mennessä ollenkaan. On erilaisia oikeusjärjestelmiä, kun teitä vastaan on tehty päätös ja sitten haetaan muutosta, niin tämä tavallaan seuraa turvapaikanhakijaa aivan alusta lähtien oikeusavustajan hahmossa, niin että yritän tässä nyt näitä kahta elementtiä selvittää, mutta tietysti voisin jatkaa vaikkapa kuin pitkään. No, herra Busutil kysyi myöskin samasta asiasta. Tämä on hyvin monimutkainen juridinen instituutio instrumentti. Ehkäpä voimme käydä vielä yksityiskohtaisemman keskustella kaikista näistä eri elementeistä ja ehkä vielä voimme myöskin saada yksityiskohtaisempia kysymyksiä ja vastauksia. Tietysti voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta olemme ottaneet todella huomioon kaikki nämä kommentit sekä myöskin Frontexia koskevan seikan. No, tämä on tietysti aivan eri juttu, mutta uskon, että nuo tapahtumat, joihin viittasitte, eivät oikeastaan liittyneet Frontexin operaatioihin, vaan kysymys oli joidenkin jäsenvaltioiden toimista niin, että tämä ei oikeastaan kuulu Frontexiin, mutta päätän puheeni tähän, koska minä pyydettiin puhumaan lyhyesti. Okay, thank you very much. Kiitoksia paljon. Haluaako neuvosto lisätä mitään vai Onko kaikki mielestäni tullut sanotuksi? Ihan lyhyesti kiitoksia hyvistä toivomuksista koskien, onnittelusta koskien toimipaikan valintaa. Olemme siitä tyytyväisiä ja ihan ministerini Tobias Piltsen tulee tänne parlamenttiin seitsemäs päivä keskustelemaan kaikista pu- Ruotsin puheenjohtajakauden tuloksista, pakolais- ja maahanmuuttopolitiikasta. En halua mitään ennakoida, mutta hän varmaankin esittää sen, että tämä oli hyvin tärkeä asia Ruotsille saavuttaa. Öö, hidas edistyminen pakolaispaketissa, anteeksi, turvapaikanhakupaketissa. Ruotsi on ollut vähän uhrina siinä, että Monet näistä asioista liittyvät toisiinsa. Ja tietyssä asiassa on vaikea päästä liikkeelle, kun delegaatiot tietävät, että ne tulevat sitten olemaan tulevissakin esityksissä. Sen vuoksi on ollut vähän hidasta edistystä. Olemme, tietysti edistystä on saavutettu erillisissä asioissa, niissä asioissa, jotka pöydällä ovat olleet, ja niihin olemme keskittyneet. Haluaisin myös panna merkille, että on todellisia eroja mielipiteissä neuvostossa ja se valtioiden kesken. Jotkut parlamentin jäsenet tähän viittasivatkin. Näin se elämässä menee neuvostossa, jonka olemme panneet merkille monissa äh, tapauksissa. Myöskin poliittisella ministeriötasolla se on tullut esille. Sitten Koskien herra Strasserin kommentteja, olen sitä mieltä, että kun tukitoimista tulee perustetaan, niin sitten pystymme katsomaan asiaa käytännön työntekijöiden näkökulmasta enemmän, koska siinä suuremmalla tavalla, välittämämmällä tavalla olemme yhteydessä jäsenvaltioiden hallintoihin ja mitä siellä tehdään arkipäivässä toiminnassa, se todellakin on tukitoimiston tarkoituksenakin. Näillä huomioilla varmastikin lopetan. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Oletanpa, että tähän päättyy tämä keskustelu. Turvapaikanhuokapaketista henkilökohtaisesti sanoisin vielä, että monet jäsenet ovat ilmaisseet pettymyksensä edistyksen puutteeseen neuvostossa, mutta pitäisi tehdä selväksi, että eivät pelkästään muutamat jäsenet ole pettyneitä. Euroopan kansalaiset odottavat paljon enemmän edistystä eikä asia ole ollut käsittelyssä kuukausien ajan, vaan jo yli vuosikymmenen, joten todellakin rohkaisisin ja lämpimästi pyytäisin neuvostoa edistykseen, vaikka hyviä päätöksiä on tehty. No, sitten pääsemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Pitkä otsikko. rajoittavat toimet, jotka on kohdattu tiettyjä yksikkö, yksilöitä kohtaan, jotka liittyvät al verkistoon Osama Bin Ladeniin. Ottaen huomioon Somalian tilanne, mustaksi listaksihan tätä voidaan, nimittäin siis en pysty kuuntelemaan ja puhumaan samaan aikaan tämä päätöslauselma, jonka kolme esittelijää on jättänyt. Minua pyydetään edustamaan herra Louis Michelia, joka ei ole paikalla, joka taitaa olla eri mantereellakin tänään, mutta muu, kahta muuta esittelijää en näe. Rova Strifler ei ole paikalla, on samalla matkalla kuin herra Louis Michel ja herra poskurit on matkalla. Joten ehkä pitäisi niin esittämällä näkökohdat herra Louis Michelin puolesta. Ja ne ovat siis kysymyksiä neuvosta, niin sitten poskurt voi tulla, odotamme sitä, ja hän voi sitten esittää omat huomionsa, ja neuvosto voi vastata. Aiemmin on otettu esille asia tästä menettelystä ja oikeusperustasta ja parlamentin pettymys siihen, että se ei ole läheisesti mukana tai koko tässä asiassa, mikä mielestäni on harmi, koska on, tämä on hyvin tärkeä asia, eikä koske pelkästään terrorismin torjuntaa, vaan suuressa määrin myös oikeusvaltion periaatteiden ja demokratian periaatteiden puolustamista. Aiemmin Euroopan parlamentti on kuultu toimista, jotka liittyvät terrorismin torjuntaan, joten on aika yllättävää, että tässä nimenomaisessa tapauksessa parlamentti on täysin ulkona. Ja on myös kysymys siitä, että mikä oikeudellinen pohja varmistaisi edes vähimmäisosallistumisen parlamentille. Mielestäni on joitakin yleisiä kysymyksiä ja kysymysmerkkejä mustista listoista. On ollut jo useita oikeusjuttuja kansallisia Euroopan tasolla, jotka liittyvät siihen tapaan, jolla näitä mustia listoja kootaan – se, miten listalle otetaan, niin sieltä pääsee pois esimerkiksi myöskin menettelytavalliset suojalausekkeet. Joitakin parannuksia tässä on ollut, että ihmiset, jotka ovat listalle joutuneet, niin heille ainakin ilmoitetaan, se ajatus ainakin siinä on. Mutta on vielä muutamia kysymysmerkkejä siitä, että miten paljon tietoa he saavat. Saavatko heidän lakimiesen nähdä asiakirjat, ja näähän teidän täytyisi päästä näkemään, jotta he voisivat asianmukaisesti edustaa näitä ihmisiä, mutta on myös useita kysymyksiä, jotka ovat perustavanlaatuisempia luonteeltaan. Ensinnäkin nämä toimet ovat sellaisia, joiden pitäisi olla väliaikaisia. Ihmiset pitäisi ottaa listalle ennaltaehkäisenä toimena väliaikaisesti, mutta näyttää siltä, että, että ihmiset mene, otetaan listalle, he ovat siellä pitkän aikaa, tästä tulee pysyvä menettely ja hyvin monimutkainen tapa on siellä listalta tämän pois, joten tämä väliaikainen luonne tästä näyttää häviävän toisteksi. Neuvosto esittää tämän ikään kuin hallintotoimena, mutta jos ihmiset ovat mustaralistalla niin pitkään, eikä he voi periaatteessa edes puolustaa itseään, niin siitä tulee melkein oikeudellinen päätös, mieluummin kuin väliaikainen hallinnollinen toimi. Haluaisin neuvoston myös sanoa jotakin tästä poliittisemmasta luonteesta, joka listausmenettelyllä on. Jossakin tapauksessa esimerkiksi on tapaus, jossa oikeuden päätös tuli syyskuussa, siis on tapaus. Ja kysymys on siinä oikeastaan siitä, että mikä vaara tästä henkilöstä aikeutuu yhteisölle. Että on suuria poliittisia paineita nähtävästi EUn ulkopuolella laittaa ihmisiä listalle poliittisista motiiveista, ja tätä ei voi hyväksyä mielestäni. Näin, että huolimatta siitä, että olen aika pitkän aikaa puhunut, niin Rova Buskurt ei ole vieläkään täällä. Rova Buskurt on tulossa näyttää siltä. Kollegat, Olemmeko kärsiväliä häntä odotamme? En näe vastalausetta, että voimme odottaa vielä muutaman minuutin hänen tuloaan. Sillä välin neuvosto voi jo harkita vastauksiaan. Um, colleagues, can I first of all... Kollegat, voisiko kysyä, että onko ketään täällä neuvostosta kysymyksiin vastaamassa? Onpa hienoa. Joten kameroille tässä juuri puhuin. Voiko joku selittää minulle, miksi neuvostoille täällä vastaamassa kysymyksiin, kun se täällä pitäisi olla? Koska tätä ei muutettu esityslistaan. Teidän piti olla täällä. Kukaan ei tiedä. Mielenkiintoista. Kollegat, ehdotan, että 10 minuutin tauko, käykää kahvilla, me yritämme löytää esittelijän ja neuvoston.

Ähm, colleagues. Hyvät kollegat, voisiko pyytää kaikkia vähitellen istuutumaan paikalleen, koska näyttää siltä, että neuvoston edustaja matkalla. Ja esittelijä on täällä. Muutaman minuutin sisällä meidän pitäisi pystyä jatkamaan. Colleagues, I'm, I'm sure that we're going to get... Kollegat, olen varma, että neuvostolta saadaan kovasti anteeksi pyynnöt aikamme aikamme hukkaamisesta. Okay, um, I see the council has arrived. Näen, että neuvosto on saapunut. Toivottavasti esittelijä ei. Nyt poistu huoneesta, Rova Boskurt. Mrs. Hayden? Hayden? Yes. Rova Hayden, tervetuloa Libe-valiokuntaan. Olemme odottaneet neuvostoa jo jonkun aikaa, koska keskustelun piti alkaa puoli vuotta sitten. Esitin oman alustukseni, kysyin neuvostolta, tunsin itseni typeräksi ja olen hieman ärsyntynyt. Tein sen uudestaan. Mutta ensin pyytäisin muita esittelijöitä tai toista esittelijää esittämään omat huomionsa. Rava Paskurt, puheenvuoro. Ik eh, zal het kort houden, zodat ik niet eh, te veel tijd... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska en halua viedä aikaa muilta kollegoilta, jotka käyttävät puheenvuoron minun jälkeeni. Meillä on tässä päätöslauselman luonnos, jonka on allekirjoittanut kolme esittelijää. Louis Michel, Michel Striflel ja minä viime viikolla kokoonnuimme Strasbourgissa viimeistelemään vielä yksityiskohtia ja sopimaan menettelystä. En nyt haluaisi toistaa täällä kaikkia näitä yksityiskohtia, mutta kysymys on siitä, että Euroopan parlamentti haluaa, että se otetaan mukaan menettelyyn. Se, mikä liittyy al niin loogisesti se liittyy myös Euroopan unionin kansalaisiin. Tarvitsemme näin ollen kaksinkertaisen oikeusperustain ja yhteispäätösmenettelyyn jossa Euroopan parlamentti on mukana. Tämän viestin olemme välittäneet myös Euroopan parlamentin oikeus, oikeudelliselle yksikölle. Emme ole saaneet sieltä vielä vastausta, odotelemme sitä vielä. Lähetimme tämän viestin myös oikeusasioiden valiokunnalle, joka tulee myös osallistumaan tähän päätöslauselmaan. Me haluamme, että ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioitetaan. Terrorismin vastainen taistelu on tietenkin tärkeää, mutta jos haluamme että se on tehokasta ja uskottavaa. Se edellyttää asianomaisten tiedottamisen omista oikeuksistaan ja jos heidän oikeuksia on rikottu, tilanne on korjattava. Neuvosto ei ole riittävän kunnianhimoinen tuomioistuimen oikeudenkäynti on olemassa oikeudenkäytön, oikeuskäytäntöä tuomioistuimesta ja nyt neuvoston ehdotukset eivät oikein tunne sopivaisen kanssa yhteen. Esimerkiksi se, että asianomaiselle kerrottaisiin hänen kohdistuvasta syytte, syytteistä, olisi tärkeää edelleen mm, olisi suojattava kolmansien maiden tietolähteet. Meillä on kysymys neuvostolle. Tänään on toki erikoinen erityinen päivä, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan. Haluaisimme tietää, on, onko neuvosto jo tehnyt päätöksen. Merkitseekö tämä sitä, että komission on nyt tehtävä uusi ehdotus, joka perustuu uuteen oikeusperustaan? Onko näin? Kiitoksia Emerson, herra Melo, herra Stifleria edustaa. Niin, Rova puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että täytyy nyt ymmärtää, mikä tässä on vaakalaudalla. Kysymys on terrorismin torjunnasta, vapauksista ja oikeuksista samanaikaisesti. On muistettava, että elämme poikkeuksellisia aikoja. Ja vaikka tietysti on kunnioitettava kaikkia vapauksia ja oikeuksia kaikissa olosuhteissa, niin on myös muistettava, että terrorismin torjunta on asia, joka luo todella poikkeukselliset olosuhteet. Ja senpä takia tarvitaan päätöksiä, jos kyse on siitä, että koko maailman oikeudet turvataan. Mikä tahansa ratkaisu sitten tuleekin olemaan, niin sen on oltava mahdollisimman vähän byrokraattinen ja mahdollisimman tehokas. Jäsenvaltioiden ja EU täytyy voida todella vastata tähän huutoon ja voidaan jatkaa terrorismin, terrorismin vastaista taistelua. EPPn vetomus viittaa siihen, että tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä, jotka olisi suunnattava ensisijaisesti terrorismin torjuntaan ja kaikkia meitä kohtaavan uhan torjuntaan, mutta samanaikaisesti aina pitäisi suojata myöskin kansalaisten oikeudet ja vapaudet. Kun kysymys on konfliktista, niin haluamme, että terrorismia torjutaan tietysti yksilöiden oikeudet ja niin poispäin on suojattava, mutta joskus on tehtävä myönnytyksiä turvallisuutemme nimissä. Tämä on EPPn kanta suurelta osin ja tämän mielestäni pitäisi olla perusperiaatteiden Thank you. Kiitoksia. Meillä minä jotkut huomioni toistan, koska Rovo Poskurt näitä samoja huomioita esitti. Haluaisin kuitenkin nyt sanoa, liberaaliryhmän puolestakin myös, että tietysti kaikki tuemme terrorismin torjuntaa ja kansalaisia me haluamme suojella, mutta haluamme myös demokratiaamme ja oikeusvaltiota suojella. Se on mielestäni tämä päätavoite terrorismin torjunnassa, koska kansalaisia suojella voi monia, monella tavalla. Heitä täytyy suojella monilta asioilta, pelkästään terrorismilta. Kuitenkin ja jos terrorismin torjunta toimii, niin huomasin pyyntönä, ryhdytään, niin sitten mielestäni tehokkuus täytyy osoittaa. Ja näin ei ole tehty viime vuosina. Koska kysymyksiä on jostakin ihmisistä ja organisaatioista, jotka ovat mustille listoille. Mainitsin tämän ennen kuin neuvosto tuli herra Sisonin tapauksen Jos todellakin voi kysyä itseltä, että mikä uhka hänestä on Euroopan kansalaisten turvallisuudelle, ei mitään. Ja onneksi oikeusjärjestelmät hänet puhdistaneet. Mutta listausprosessissa on kysymyksiä, laitetaanko heidät listalle, koska ovat uskoa. Kysymys, jotka neuvostolla esitän tästä toimien väliaikaista luonteesta, koska pitäisi olla kyseessä ennaltaehkäisevä toimi, mutta näyttää, että monet näistä ihmistä, jotka listolle joutuvat, näyttävät pysyvän sillä aina, joten toimi ei ole enää väliaikainen, vaan siitä on vähitellen tuloissa melkein pysyvä listaus. Ja tämä liittyy toiseen kohtaan, jonka esitin, että neuvosto on aina väittänyt, että tämä on hallintotoimi, mutta pysyvän luonteen vuoksi listoissa sitä tulee melkein oikeudellinen päätös. Ja sitten vielä näyttäisi siltä, että jossakin tapauksissa ainakin on huomattavaa poliittista painostusta tietyistä maista, jotka ovat sitä mieltä, että organisaatiot jäsenet pitäisi olla tällaista poliittisista syistä eikä turvallisuussyistä. Joten haluaisimme neuvoston vastaavan näihin kysymyksiin. Sillä välin olen myös nähnyt puheenvuoropyynnön herra Bronsilta. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Uh, I think... Kiitos rouva puheenjohtaja. Monella tapaa uh, listat ovat tyhjiä eleitä ja kun katsotaan sitten tässä uh, listalla olevia henkilöitä ja yksilöitä, niin he ovat aika eri kategorioista. On Osama Bin Laden, Al-Qaida, josta on kerrottu, että he ovat tehneet tuhmiansa menneisyydessä, mutta tekevät monesti niitä myöskin tulevaisuudessa. Sitten tässä ovat talebanit, jotka liittyvät kahteen kategoriaan. Toisaalta kysymys on siitä, että äh, he äh, ovat jo vuosia pitäneet huomassaan Osama Bin Ladenia äh, ja ähm, myöskin tehneet omalta osaltaan pahoja tekoja. Sitten kolmanneksi on ei-demokraattisia yhteisöjä, kuten esimerkiksi Zimbabwe ja myöskin Talibanit tavallaan kuuluvat myöskin tähän ryhmään. Mitä tulee ensimmäiseen ryhmään osavan Ladenin ja al qaidaan niin olisi oikein mukavaa, jos meillä olisi heidän jäsenlistansa ja me voisimme sitten laittaa heidät kaikki tämän tälle rajoitetulle listalle, mutta valitettavasti näin ei ole. Hyvin monta kertaa kysymys on järjestöstä ja sillä on tällainen jäsenluettelo luettelo mukanaan. On siis hyvin vaikeaa identifioida ihmisiä, jotka ovat tässä kysymyksessä, mitä äh, äh, tulee äh, yhteen trustiin organisaation Isossa Britanniassa, niin heitä syytettiin sieltä, että he ovat peräisin Pakistanista, niin että tällä tavalla kokonaisia yhteisöjä täytyy lähteä valvomaan, ei pelkästään vain laittaa heitä listalle ja tällä tavalla valvoa vain näitä, vaan tämä johtaa tähän. Sitten toisaalta tietysti tarkoituksena on tyrehdyttää maahanmuuttomaista, joissa on tällaista toimintaa ja toisekseen sitten ikään kuin sotatoimin pelottaa muslimimaa tämän tyyppisestä toimintaan. No, mitä jos sitten ajatellaan talibaneja, sellaista mahdollisuutta, se olisi sellainen hallinto, no siitä minä pitäisi ollenkaan, mutta en usko, että meidän pitäisi kuitenkaan lähteä nyt kauhistuttavan sotaan Afganistania vastaan kaiken kaikkiaan vain sen takia, että hallitus voitaisiin muuttaa, äh, ainakaan edellisestä hallitusta kovin paljon emme niin edes välittäneet, se ei kuulu meille. Mitä tulee sitten yleisiin sortaviin hallintoihin, ajattelen tässä Zimbabwea, niin yksittäisillä mailla varmasti on oikeus äh, huolehtia tästä sorosta kärsivistä kansalaisista. Ja tietysti voimme ne tuomita, mutta en usko, että eh, kun Zimbabwen hallitus ja ministerit laitetaan tälle listalle, että se millään lailla oikeastaan eh, heihin vaikuttaisi. Sitten ihan lopuksi vielä haluaisin sanoa yhden asian, ja oikeastaan nyt palaamme terrorismista epäiltyihin. Eh, tietysti heitä on seurattava tarkkaan, mutta kuitenkin on muistettava, että koskaan, koskaan ei pidä luovuttaa ihmisiä maihin, vaikka ne olisivatkin demokraattisia ulkoisesti, jos kysymys on laittomasta luovutuksesta. Missään olosuhteissa tällaiseen ei saa ryhtyä. Ähm, Kiitoksia paljon. Seuraava äh, rouva Ladford ja sitten rouva Flotre. Mielestäni kannattaa tämä päätöslauselmaesityksen asia. Ja johdatansa kappale C. Ottaisin sen esille. Kysymys siitä, että millä menestys osoitetaan. Täytyy arvioida ei sanktioiden tehokkuutta ja mitä järkeviä ne on, vaan, vaan en, ehkäpä valiokunnan fokus on siinä, että miten regiimit onnistuvat, joilla terrorismin rahoitusta torjutaan ja rikollisuutta. Joskus todellakin näyttää siltä, että ikään kuin koko kaikki laajemmat toimet koskien mukaan rahanpesudirektiiviä ja terrorismin rahoittamista näyttävät rasittavan paljon kansalaisia kansalaisia omassa maassani, kun yrittää vapaa pankkitilin, siellä liittyy paljon byrokratiaa, mutta ne eivät näytä onnistuvan siinä, että ryöstelyraiskaukset esimerkiksi Kongon kaltaisissa paikoissa estetään. Tässä todellakin olisi aika siihen, että kattavasti arvioidaan uudelleen, että mihin mennään. Te puheenjohtaja Peanaudasta puhutte juuri tässä mielessä. Täytyy olla aina tarkasti arvioida näiden hyödyllisyyttä näiden toimien. En sano, että ei olisi ettei koskaan voisi olla perusteluita näille hallinnollisille, kuten sanoitte, jotka ovat oikeastaan melkein oikeudellisia toimia, joilla ei ole väliaikaista luonnosta, vaan niistä tulee pysyviä rajoituksia. Ne aina pitäisi yrittää saada näyttöä siitä, että ihmiset saataisiin oikeuteen, jossa voi olla oikea ja reilu oikeudenkäynti, jossa on tietyt suojelaisekkeet ja nämä harmaat menettelyt, jotka jatkuvat ja jatkuvat nyt vuosikymmenen ajan, niin se ei ole tyydyttävää verrattuna siihen, että oikealla tavalla rikosoikeudellisia menettelyitä sovellettaisiin. Merci. Kiitoksia. Minusta tämä on hyvin tehty asiakirja monimutkaisesta asiasta. Tämä juridinen puolustuspuhe sen puolesta, että laajennettaisiin konsultaatio-oikeutta ja että perustaa on minusta hyvin laadittu ja se vastaa täysin Lissabonin sopimuksen henkeä. Nyt odotamme, mitä neuvosto toteaa tähän asiaan. Tässä kertomuksessa viitataan tarpeeseen ottaa käyttöön vertailukohtia rankaisuihin. Tämä on toki tarpeen, jotta voitaisiin arvioida mm, rangaistusten tehokkuus. Nämä ovat aina tällaisia kotikutoisia välineitä, joita on aika vaikea käsitellä. Sanktioregimi on erittäin äh, arkaluontoinen poliittisesti. Siksi, vii, siksi viime vaalikaudella teimme oma mietinnön, jossa äänestimme riippumattomien asiantuntijoiden verkoston perustamisesta. Ja verkosto tukisi komissiota tässä vaikeassa työssä. Uskon, että mikäli esittelijöille sopii, voisimme lisätä tähän kertomukseen tämän ehdotuksen, joka on jo nyt Euroopan parlamentin vahvistettu kanta. Euh, vous faites référence euh, dans le paragraphe 10 Kohdassa 10 viittaatte siihen, että kansallisten parlamenttien pitäisi kyetä arvioimaan salaisen palvelujen ja tiedustelupalvelujen toimintaa. Tämä on varmaan kaikille selvä juttu. Tämä on aivan välttämätöntä. Se on myös asia, jota olemme tukeneet ja josta äänestimme ei kovinkaan kauan aikaa sitten. Ajatus siitä, että Euroopan parlamentti otettaisiin mukaan eh, jäsenvaltioiden eh, elinten valvontakonferenssiin. Minusta tämä on olemassa oleva pyyntö, jota on hyvä pyyntö ja se voitaisiin tähän loistavan kertomuksen lisätä. Uh, Kiitoksia herra Melo. Eh, toinen puheenvuoro. Na verdade, pedi na sequência da, da intervenção da senhora. Niin. Kun kuuntelin, mitä te sanoitte, puheenjohtaja, olen samaa mieltä kanssanne, mutta selvennän hiukan sitä, mitä sanoin aikaisemmin. Me työskentelemme täällä siltä pohjin, että demokratiassa – Meidän tulisi menettelyllisesti aina noudattaa kaikkia takeita, vapauksia ja oikeuksia, mutta kun kysymys on terrorismin torjunnasta, niin varmasti demokratian idea on siinä, että se on tehokasta ja terrorismin torjunta meille on sivilisaatiokysymys. Oikeudet ja vapaudet eivät ole suhteellisia, ne ovat absoluuttisia arvoja – mutta tämä ei tarkoita sitä, että jos kysymys on terrorismin torjunnasta, niin meidän on ymmärrettävä, että kun joku päättää lähteä terrorismin tielle, niin se tarkoittaa laista poikkeamista tämä antaa oikeuksia, tai tästä syntyy oikeuskonflikti, oikeusristiriita, ja lopuksi, jos kahden osapuolen oikeuksien välillä on ristiriita, ja ne ovat ristiriidassa, niin on, on varmasti selvää, kuka on väärässä. Kysymys on ihmiskunnan suojelemisesta terrorismilta. Jos siis toisaalta on yksilöiden oikeuksien kunnioittaminen toisaalta vaakalaudalla, niin on varmasti hyvin selvää, mille puolelle kannistutaan. Meidän ei tietenkään koskaan pidä unohtaa ihmisten oikeuksien ja vapauksien noudattamista, mutta kuitenkin kysymys on poikkeuksellisesta tilanteesta. Jos ajatellaan al ja tämän tyyppistä terrorismia, niin silloin äh, kysymys on myöskin, ja kysymys on myöskin sortavista hallinnosta, kuten vaikkapa Zimbabwesta, niin tässä meidän on oltava hyvin äh, selväsanaisia. Jos puhutaan terrorismista, kysymys on äh, teoista ja toimista, jotka vaikuttavat koko ihmiskuntaan. Ja jos kyse on Zimbabwesta, niin kyse on hallinnosta, joka ei vaikuta kenties ihmiskuntaan, mutta jolla on vaikutusta kaikkiin Zimbabwessa, koska he joutuvat elämään tätä elämää äh, joka päivä. Siellä heidän oikeuksiaan poljetaan, heitä tapetaan ja niin poispäin. Äh, tässä kyse on kansalaisen oikeuksien ja vapauksien rikkomisesta. Emme siis voi ajatella, että käsitteet olisivat suhteellisia äh, tässä kysymys on velvoitteista. Meidän täytyy kaikkien sitoutua. Kaikkien yksilöiden jäsenvaltioiden on puolustettava oikeuksia ja vapauksia, mutta täysin tietoisena siitä, että jos kyse on toisaalta terrorismista ja toisaalta tavallisesta kansalaisilta, kansalaisista, niin näitä, näiden kansalaisten elämässä ei pitäisi terrorismi vaikuttaa joka päivä. Jos haluamme puolustaa arvoja, ja ymmärrän mitä sanoitte puheenjohtaja, en, en siis sano, että pitää rajoittaa vapauksia ja oikeuksia terrorismin takia, ei tietenkään, mutta on muistettava, että nämä asiat eivät ole, eivät paina vaakakupissa yhtä paljon. Jos ajatellaan virallista puolta, niin emme vai pelkästään voi lähteä kunnioittamaan kaikkia menettelytapoja, jos on olemassa todellinen vaara, koska tämä saattaisi johtaa ihmisenkin menetykseen. Kuten sanoin, en halua kiistää sitä, mitä sanoitte. Olen samaa mieltä kanssanne, arvoisa puheenjohtaja, mutta halusin vain kuitenkin vielä selventää asiaa. Yes, thank you, Mr. Mello. I... Kiitos, herra Mello. Olen varmaankin puolellanne, jos puhutaan terrorismin torjunnasta ja rikollisten ja rikollisten hallintojen vastaan taistelevista, Siinä en ole samaa mieltä, että argumentti kansallisesta turvallisuudesta olisi käydetty päästy siihen, että sitä on tehty monesti käytetty aiemmin, eikä se ole johtanut kansalaisten parempaan turvallisuuteen ja juuri. Tällaisena vaikeina aikoina järjestelmiä me testataan ja silloin niiden täytyy testillä päästä. Tässä vaiheessa haluaisin pyytää neuvostoa vastaamaan kysymyksiimme. Rova Haiden. Thank you, Madam Chair, and, and first and foremost... puheenjohtaja, ja ennen kaikkea pahoitteluni, että tätä arvostettua valiokuntaa, sen toimintoja hidastin. Se on todellakin tärkeä osatekijä, että pidetään yllä yksilöiden perusoikeuksia – joihin tällaiset terrorismitorjuntatoimet vaikuttaisivat. Yritän parhaani mukaan vastata kysymyksiinne ja kertokaa, jos se sujuu huonosti. Haluan toistaa muutamia osatekijöitä, joita esittelin viime vierailullani marraskuun alussa. Haluan painottaa tai toistaa, että sanktiot ovat vain yksi elementti politiikassa – tässä kokonaisponnistuksessa, kun yritetään kolmessa maissa oloja parantaa. Sanktiot yksinään eivät voi olla taikasauva, jotka itsessään poistaisivat repressiiviset ja väkivaltaiset repressiivisen hallinnon toimet. Sanktiot eivät myöskään sulje pois muunlaisia toimia, joita täytyy jatkaa samaan aikaan, kuten kehitysaputoimet, vuoropuhelu kansalaisjärjestöjen kanssa ja niin edelleen. E, niihin ei ehkä ryhdytä korkeammalla tasolla, mutta aina voi olla toimia, joissa ollaan yhteydessä kansalaisjärjestöihin. Joten haluaisin toistaa, että sanktiot eivät ole ainut politiikan politiikka toimi. Kuitenkin kun niitä käytetään. Niitä, niiden pitäisi olla tietysti tehokkaita ne toimia. Tässä haluan painottaa viisumikielto esimerkiksi. Todellakin estää repressiivinen hallitusten matkustamisen Suomen lomillaan samaan aikaan, kun heidän väestönsä näkisivät nälkää. Omais, omaisuuksien jäädyttäminen – estää sen, että terroristijärjestöjä voitaisiin ruokkia, että ne voisivat kukoistaa ja kehittyä ja että voitaisiin lisää rahoittaa terroristitoimia. Ja kauppasulku estää sen, että Euroopasta myydään aseita näihin maihin. Tietysti voidaan ryhtyä toimiin, jotka liittyvät vain meihimme. Eihän meillä ole tietysti oikeudenkäyttövaltaa alueemme ulkopuolella se, mitä neuvosto ja komissio päättää tehdä, niin se koskee vain itseämme. Tietysti sisärakennettu heikkous on sanktiossa näin, jos niitä ei YK-tasolla toteuteta, koska siellä on globaali vaikutus muuten. Siis on myöskin tietysti Euroopan tasolta tärkeää parantaa näitä asioita. Ehkä se oli hyödyllistä hahmotella terrorismin osalta on erilaisia toimia. Toisaalta on toimet, jotka liittyvät terroristisen toiminnan rahoituksen estämiseen, jotka liittyvät YK turvallisuusversoimaan 1267 tässä asetus 881 alkaa Taleban asetus niin kutsuttu jota arvioidaan uudelleen nyt, ja sen sisältö on tietysti tälle valiokunnalle tuttu. Ja tässä ehdotamme lisäoikeudelliset suojat, takuut sinne laitetaan, niin kuin tuomioistuin syyskuussa otti esille päätöksessään viime vuonna. YK on puolesta päätetyt toimet, jos olemme huolestuneita siitä, että täytyy oikeusistuimen vaatimukset täyttää toisaalta ja toisaalta niin kuin on otettu esille ne toimenpiteet, joita YK edistää itsessään sisäisesti päätöslauselman 18.22 puitteissa. Toisaalta ovat nämä niin kutsutut autonomiset toimet, jotka itsessään perustuvat myös YK päätöslauselmaan mutta jossa neuvosto päättää y- autonomista toimista. Tässä meillä on veltoille velvoite arvioida uudelleen listoja kuuden välein. Eli jatkuvasti kuuden kuukauden uudelleenarvion pohjalta näitä tehdään ja kaikki yksilöt ja yksiköt listalla nyt arvioida uudelleen. Mitä tulee sitten todisteisiin? Pääparannus, joka myös tietysti tulee esille päätöksessä on velvollisuus antaa lausuntomahdollisuus näille listalla oleville. Ja näin tehdään. toimien luonne tietysti ne eivät voi olla oikeudellisia, koska neuvosto ei ole oikeudellinen elin itsessään, vaan ne ovat politiikan toimia, jos pitäisi aina ottaa huomioon, että oikeudelliset suojatakuut, joista nauttivat nämä yksiköt ja yksilöt. Haluan lopettaa sanoa, että olen samaa mieltä siitä, että että toimiemme pitäisi olla niin tehokkaita kuin mahdollista ja niihin pitäisi liittyä niin vähän byrokratiaa kuin mahdollista. Kiitoksia puheenjohtaja. Well, I don't know about my colleagues. En tiedä kollegoista, mutta ainakin yksi kysymys on se, jonka haluaisin vielä vastauksen. Se on se, että olisitteko samaa mieltä, että jos tämä esitetään väliaikaisena hallinnollisena toimena, jos ihmiset ovat listoilla vuosia ja vuosia, niin se saa oikeudellisen ja pysyvän päätöksen luonteen. Ja toinen pointti on se, että alustuksessanne näytitte niputtavan yhteen toimia esimerkiksi Zimbabwen hallitsijoiden suhteen ja tietysti kaikki toivomme, että voidaan varmistaa, että he voivat tällä lomia viettää ja myöskin sen neuvoston korkean tason toiveet, mutta eihän se ole sama asia kuin että laitetaan ihmisiä organisaatioita listalle, jotta, kuten sanotte oikein, jotta voidaan ehdyttää rahavirta terroristijärjestölle. Se on ihan eri asiat kyseessä. Toinen on poliittinen jossa prosessi, asia, jossa yritetään poliittista prosessia parantaa Zimbabwessa. Toinen liittyy meidän omaan turvallisuuteen, kun herra Bronsotti esille. Ne ovat kaksi hyvin erilaista toimenpidettä. Haluaisin reaktioida tähän. Kollegat, oletteko kaikki tyytyväisiä näihin saatuihin vastauksiin? Kiva. Herra Brons ja Rava Bosko. Teidän puheenvuoron ensin ja sitten takaisin neuvoston puoleen. Nou ja, misschien is het mij ontgaan, maar ik heb nog niet helemaal duidelijkheid gekregen niin en kyllä saanut sitä täsmennystä, jota halusin kysymyksessäni neuvostolle koskien sitä, onko päätöstä tehty aikaisemmin järjestelmän suhteen vai pitäisikö nyt tehdä uusi ehdotus vai eikö? Duidelijk antwoord op hebben. En over de rechtsbasis. Selkeä kysymys tähän ja myös oikeusperusta. Ehkä itse en ollut selvä. Thank you. It's a very small point, and that is... Kiitos. Yksi pikkuseikka. Meitä aina huolestuttavat kovasti Zimbabwen kaltaiset maat, jotka ovat sortavia mutta varsin heikkoja kuitenkin. Kun kysymys on suuremmista sortajista, kuten vaikkapa Kiinasta, se ei pelkästään sorra ihmisiä, vaan myöskin teloittaa varsin paljon Äh, heitä aika pienistä rikkomuksista, niin olemme aika hiljaisia. Ja jos nyt sitten tällaiset standardit hyväksytään, niin uskon, että niitä pitäisi soveltaa yhtäläisesti kaikkiin. Uh, Näyttää vallankumoukselliselta läpimurulta verrattuna siihen, miten on tehty aiemmin. Herra Melo ja sitten neuvosto. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa herra Brooksille, että olen täysin samaa mieltä. Se, mitä Zimbabwesta sanottiin, niin kuulkaa se, Zimbabwessa usein ei tapeta pienistä rikkomuksista johtuen, vaan ihan vain muuten vaan huvikseen ilman mitään rikosta tehdään näitä teloituksia. Ja mitä sitten tulee sivilisaat- länsimaiden sivilisaatioiden arvoihin, meidän on pyrittävä siihen, että niitä noudatetaan kaikkialla riippumatta maan koosta tai olosuhteista. Kiinan suhteen ei voida suhteellistaa sitä, mitä Zimbabwessa tapahtuu. Nämä esimerkit loukkaavat minua ja ketä tahansa, joka haluaa puolustaa ihmisoikeuksia. Kiinassa, Zimbabwessa tai missään muuallakaan mikään regiimi ei voi toimia. Näin on paikkoja, joissa mielipiteiden takia ihmisiä otetaan kiinni ja heitä murhataan. Ymmärrän kyllä, mitä Kiinasta sanotaan, mutta, mutta ei se vaikuta siihen, mitä Zimbabwessa tapahtuu. Minusta tätä ei voida hyväksyä. Tapahtuu, mitä tapahtuu. Minä olen aina lain ja ihmisoikeuksien puolella. Olen niiden kanssa, jotka haluavat suojella ihmisoikeuksia missä tahansa planeetalla, myös Zimbabwessa ja, Kiinassa. ja Kiinassa ja myös koskee niitä henkilöitä, jotka tekevät terroristi-iskoja, viattomia ihmisiä, naisia, lapsia, miehiä ja vanhuksia vastaan, jotka eivät ole koskaan tehneet mitään. Ja näitä toimia ei voida perustella. Haluan korostaa vielä sitä, että mitä tulee ihmisoikeuksien rajoittamiseen terrorismin vastaisessa taistelussa, haluaisin sanoa, että tarvitsemme aseita. Luettelolla luetteloon joskus jää henkilöitä ja he leimautuvat, koska heidän tapaustaan ei ratkaista. Mutta puheenjohtaja on paljon sellaisia maita, kuten omani, jossa on henkilöitä, jotka ovat vuosikausia ikään kuin tuomittuja tai odottavat tuomiotaan – ja oikeusjärjestelmä ei vain anna heille vastausta. Ja näin ollen he eivät saa lainaa, he eivät voi avata pankkitilejä, he eivät voi toimia hallinnossa tai politiikassa, koska prosessit kestävät vuosikausia. Hyvä puheenjohtaja, on suhteellisia arvoja myös puheenjohtaja puuttua niin nyt on toinen kysymys kierros neuvostolle. Oliko ne kysymys neuvostolle? Uma pergunta, uma pergunta rigorosamente equivalente. Niin kyllä, minun ky- kysymykseni on sama kuin Bronxin. Se on esitetty. Kiitoksia. Kiitoksia. Oikeusperusta kysymys. Onko uusia ehdotuksia? Kysymys lähestymistä vai johdonmukaisuudesta, miksi jotkut maat, jotkut ei? Kysymys väliaikaisesta hallinnollisesta luonteesta, miten voidaan pitää yllä, että näin on, kun ihmiset ovat listalla melkein loputtomia. Kiitoksia puheenjohtaja Sään puheenvuoron jälleen. Teen parhaani vastatakseni kysymyksiin. Koskien ensimmäinen asia oikeusperustasta, kuten valiokunta tietää, neuvosto on 881 asetusehdotuksessa pyytänyt tehdä lausuntoanne sanotun rajoittamatta sitä, että mikä on vaikutus uudella sopimuksella. Kuten näette, neuvoston päätöstä edestä asetuksesta oli vielä hyväksytty ja me odotamme parlamentin lausuntoa kovasti, että voisimme todellakin ottaa se huomioon ennen kuin hyväksytään asetus. Näin aiomme edetä tässä asiassa. terroristitoimien rahoitus ja johdonmukaisuus. Nämä ovat politiikkapäätöksiä, joista keskustellaan ja joistakin asioista sanoisin joidenkin maiden osalta, kuten alussa mainitsin. Toimittajat, joihin ryhdytään globaalissa, globaalilla tasolla, ovat yleensä tehokkaampia kuin EUn itsensä tekemät päätökset, koska ne ovat yleensä rajoitetumpia. Ja vielä saattaa olla tilanteita, joissa katsotaan tar- tärkeäksi poliittisesti toimiin, jossa autetaan tiettyä maata tai saadaan tiettyjä maita muuttamaan politiikkaansa. Sitten väliaikainen hallinnollinen toimi. Haluaisin ottaa esille, että kyllä ne ovat hallinnollisia toimia, mutta ne perustuvat kansallisesti toimivallistaiden viranomaisten päätöksiin, joilla on oikeudellinen luonne. Ja siinä mielessä myöskin perustuvat oikeudellisiin päätöksiin, kansallisiin sellaisiin esimerkiksi tilien jäädyttämistä ja muut. Haluaisin ottaa esille myös sen, että tärkeä asia on tietysti se, että puolivuottaiset uudelleenarvioinnit pysyvät ja niitä toteutetaan. Ja tämä on se toimi, jossa joka aina kuuden kuukauden välein päätetään, että ovatko yksiköt ja yksilöt listalla, pidetäänkö ne siellä vai ei. 1267 al- Taliban al qaidalista niin siitä kun päätöksiä tehdään, annamme silloin mahdollisuuden heille esittää näkemyksensä ja arvioimme uudelleen, jos tällaisia lausuntoja tulee tilastoista nämä autonomisen listauksissa arvioinnit ovat johtaneet siihen, että 20 henkilöä ja kuusi ryhmää 2002 vuoden jälkeen otettu listalta pois. Kiitoksia. Okei. Okay. Kiitos. Määräaika tarkistuksille tämän päätöslauselmaan on asetettu kolmanneksi päiväksi joulukuuta, joka on siis huomenna keskipäivällä äänestyslibessä. Libessä 7. joulukuuta, eli ensi maanantai. Oletan, että täysistunto olisi käsittely nyt seuraavassa Strasbourgin kokouksessa istunnossa. No viimeinen aamusession kohta esityslistalla, joka on yhteyshenkilöiden verkoston järjestä- perustaminen. Ja ensinnäkin esittelijä. Bueno, pues muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Este informe es la, la Kuten tiedätte, nyt on kolmas kerta, kun käsittelemme tätä mietintöä tässä valiokunnassa. Joitakin uutuuksia on nyt ilmaantunut. Teidänkin on syytä ne tietää. Jotkut näistä uusista asioista sain tietoa niin vasta alle puoli tuntia sitten. Emilio Di Capitani on ollut tässä erittäin tehokas ja kertonut minulle näistä uutuuksista. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tarkistuksista. Arvostan niitä suuresti. Guillaumilta tuli kahdeksan, Rova Wikströmiltä viisi, Killeriltä neljä. Flutterilta ja Killeriltä yhdessä kolme, Othurilta kaksi ja Urita Varesilta kaksi. Aivan ensiksi haluaisin todella sydämestäni kiittää teitä näistä tarkistuksista. Niiden avulla voin laatia paremman mietinnön. Sitten täällä on joitakin tarkistuksia, jotka liittyvät semantiikkaan ja juridisiin käsitteisiin, joilla erotetaan toisistaan laiton tai säännön vastainen tai salainen, lait, salainen maahanmuutto. Olen pyrkinyt kompromissiin, olen välttänyt sellaisten käsitteiden käyttämistä, jotka eivät ole oikein onnistuneita. Minä suosin tätä säännön vastaista maahanmuuttoa ja, tai salaista maahanmuuttoa ja että laiton maahanmuutto kokonaan jätettäisiin pois käytöstä. Joissakin jäsenvaltioissa tämä laittomuuden ulottuvuus on rikoslaissa. Toisissa jäsenvaltioissa, kuten Espanjassa, se, on, se ei kuulu rikoslakiin, vaan tämä on hallinnollinen asia – Jotkut valtiot siis hyviksi, hyväksyisivät sen, että käsitteen laiton poistettaisiin, mutta toiset jäsenvaltiot sitten sanoivat, että tämä kuuluu kansalliseen toimivaltuuteen, jos tämä käsitteen poistamme. Minä aion tarkistusten esittäjille ehdottaa sellaista kompromissia, ettei käytetä sanaa säännönvastainen eikä, eikä lainvastainen, vaan, vaan salainen. Mielestäni tämä voisi olla sellainen, jonka kaikki voisivat hyväksyä. Tämä on minun kantani tähän laittoman maahanmuuton käsitteen ongelmaan. Pyrin siis käyttämään sanaa clandestino, salainen tai mahdollisesti myös vastaista maahanmuuttoa voidaan käyttää. Jotkut tarkistukset voin hyväksyä, jos on tarkistuksia, joita en aivan ilmiselvistä syistä voi hyväksyä. Jos kysymyksessä ovat esimerkiksi asiat, jotka ovat ehdotuksen toimi, soveltamisalan ulkopuolella, niin pyrin niitä kommentoimaan ja pyrimme hakemaan tästä mahdollisimman laajan konsensuksen. Tämä on yhteispäätösmenettelyssä ja minulla on kaikkein tärkeintä saavuttaa erittäin laaja konsensus. Sitten se uutuus, jonka Emilia meille juuri kertoi, koskee asiaa, johon olen hyvin pikaisesti tutustunut. Periaatteessa se minusta kuulostaa hyvältä ja voisin hyväksyä. Komissio ehdottaa, kannattaa oikeusperustaan muutosta. Varmasti muistatte, että kun laadin, aloitimme mietinnön laatimista, niin silloin oikeusperustana oli artikla 63.3b ja 66 EU-sopimuksesta EU ja nyt komissio ehdottaa, että käytettäisiinkin artikla 74 Euroopan unionin toiminnasta tehdystä sopimuksesta, jossa puhutaan hallinnollista työstä ja sitten artikla 79, siinä puhutaan maahanmuuttopolitiikasta ja jossa tavoitteeksi kohdassa 2c asetetaan, tai siinä puhutaan salaisesta maahanmuutosta ja säännönvastaisesta oleskelusta. Siinä ei käytetä sanaa laiton. Lissabonin mukaan voisimme myös ottaa mukaan tämän säännön vastaisen maahanmuuton artikla 79a mukaan. Siinä puhutaan laillisesta maahanmuutosta, sääntöjen mukaisesta maahanmuutosta ja sitten siinä puhutaan säännön vastaisesta maahanmuutosta molemmista. Voisimme siis periaatteessa, periaatteessa ottaa termin tältä artiklasta 79a. Kuinka nyt sitten toimitaan? Meillä on aikaa tammi-helmikuulle asti ja niin voimme tarkemmin tutustua komission ehdottoman oikeusperustaan. Samaan aikaan voisimme neuvotella tarkistusten esittelijöiden kanssa niin, että saavuttaisimme tämän mahdollisimman suuren konsensuksen, josta aikaisemmin puhuin. Kiitoksia. Thank you, Mr. Diaz de Mera. any... Kiitoksia, herra Diaz de Mera. Haluaako joku tarkistuksen esitteestä kommentoida herra Tavares? Kiitos puheenjohtaja. Minulla on hyvin lyhyt kommentti. Se liittyy terminologiaan, jota tässä käytetään. Uskon, että tässä nyt voitaisiin päästä eteenpäin, jos pyytään terminologisesti selvillä vesillä, eikä lähdetä tähän lataamaan paljon ideologista taistelua, koska ne on ratkaistava sitten muutoin ja sovittava selkeästä termien käytöstä. En tiedä, josko tämä sana clandestin, laiton, olisi sellainen termi, jolla tämä tilanne ratkaistaan. Ymmärrän, mitä äh, esitteli tässä aikoo, mutta uskon, että meidän pitäisi päästä konsensus ja kompromissi näistä eri käytettävistä termeistä. Mutta tämä termi äh, clandestin äh, laiton, sen on oltava selkeämpi kuin regular, irregular, säännönvastainen. Ähm, sen ei pidä millään lailla määritellä tätä ilmiötä, vaan termin on oltava riittävän laaja, että se pystyy kattamaan kaikki erityyppiset tilanteet, joista tässä on kysymys. Ja clandestine laiton maahanmuutto on vain yksi tämän tyyppisistä tämän tyyppisistä ilmiöistä. Sen takia minusta olisi parempi puhua säännönvastaisesta irregular merkityksessä olevasta lain maahanmuutosta ja olisin samaa mieltä esittelijän kanssa termistä lainvastainen illegal, että sitä voitaisiin soveltaa kenties tiettyihin lainsäädäntötilanteisiin jäsenvaltioissa, mutta se ei varmastikaan ole oikea termi ja se olisi aivan alusta lähtien saatava pois koko tästä keskustelusta. Näin ollen uskon, että meidän pitäisi päästä konsensukseen tästä, jotta voisimme välttää väärät termit tässä ja mielestäni illegal lainvastainen tai clandestin laiton eivät ole hyviä termejä tässä. Mitä tulee sitten muihin ehdotettuihin tarkistuksiin, niin ymmärrän, että ne voivat johtaa joihinkin ongelmiin. Äh, nämä maahanmuuton yhteyshenkilöt saavat tehtäväkseen ähm, asujen äh, kuulemiseen ja heidän täytyy olla jatkuvasti heidän kanssa yhteyksissä. Aikaisemmin oli kyse vain Frontexista, mutta ASO ei tietenkään vielä ole olemassa, se ei vielä toimi, mutta joka tapauksessa kuitenkin joka päivä mennään paljon lähemmäksi ja lähemmäksi tätä tavoitetta. Ja nyt ainakin tiedämme, mihin sen äh, päätoimipaikka tulee. Ja se tulevaisuudessa on siis todellisuutta ja tämä on hyviä uutisia meille, siis että huomaamme, että monilla osa-alueilla ja myöskin minun mietinnössäni, mitä tulee pakolaisten palauttamiseen, ASO varmasti saa enemmän vielä tehtäviä ja siitä tulee todella kulmakivi EUn maahanmuuttopolitiikassa ja siitä tulee hyvin tärkeää muuttovirtojen säätelyssä ja meidän pitää saada aikaiseksi konsensus siitä, että näiden yhteyshenkilöiden ei pidä olla jatkuvasti Frontexin kanssa yhteyksissä, vaan myöskin ASOn kanssa yhteyksissä. Ja tässä varmasti oli kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitoksia herra Tavaras. Seuraavana Keller. Kiitokset tarkistuksemme ovat kahdenlaisia. Ensinnäkin haluamme saada kanssa, että parlamentti saisi tietää, mitä itse asiassa ihmiset tekevät ja mikä tulos siitä on, koska ehdotukset, ei oikeastaan ole nyt. Toinen asia on se, että meidän mielestämme jos yhteysupseeri pitäisi tehdä yhteistyötä maan kanssa, jossa he tekevät työtä, jotta laitonta maahanmuuttoa voidaan torjuta. On tärkeää myös se, että katsovat, että mikä maan tilanne on ihmisoikeuksissa, mitä viranomaiset tekevät maahanmuuttajille, mikä on asuntotilanne, mikä ovat syyt, että heidän täytyy lähteä paeta, mitkä ovat syyt maasta muutolle. Nämä kaksi asiaa pitäisi ottaa huomioon, että laitonta maahanmuuttoa voidaan torjua. Thank you, Mrs. Keller. Mrs. Guillaume. Oui, merci. Euh, Kiitoksia. Olen yhtä mieltä siitä, että emme tietenkään täällä tee lopullista päätöstä tämän asian suhteen koskien tätä semantiikkaa. Varmasti on vielä tätä asiaa työstettävä jotta pääsisimme tästä sanastosta sopimukseen. Sopiko tämä klandestiini eli luvaton maahanmuutto kaikkiin kaikkien tarkistusten kontekstiin ja tähän mietintöön yleisesti. Varmastikin voimme vielä jatkaa työtä, täydentävää työtä tämän asian suhteen. Muutama seikka vielä, kolme, kolme asiaa vielä. Turvapaikkakysymyksistä. kysymyksistä kuulin kyllä, mitä herra Tavares sanoi koskien yhteyksistä tämän viraston kanssa. Meidän olisi käytävä vuoropuhelua tämän verkoston työmarginaalista suhteessa virastoon. Ja toisekseen olisi tiedettävä, minkälainen rooli tälle asiantuntijaverkostolle annetaan niin, ettei sitä sen toimintaa vesitettäisiin liikaa. Minä olen näkevinä niin nyt tilanteen, jossa verkostolle annetaan liikaa tehtäviä ja silloin voi olla, että käteen jää aika vähän. Lopuksi tässä tekstissä, jota käsittelemme, siinä mainitaan kausittaiset kertomukset, joita yhteysviranomaiset eh, lähettävät neuvostolle. Haluaisin todeta, että viime 9. marraskuuta pyysin saada nähtäväkseni kolme viimeisintä kausiraporttia. En ole edelleenkään saanut vastausta, minkäänlaista vastausta tähän asiaan. Olen toki kärsivällinen, mutta en tiedä jos haluamme valppaasti seurata näiden kertomusten laatimista ja haluamme, että ne nopeasti tuodaan parlamenttiin, niin ei tämä kovin hyvin ala. Uh, Mr. Brons is the last one my... Herra Brons viimeisenä. Thank you, Madam Chairman. Kiitos, rouva puheenjohtaja ajatus, että meidän pitäisi ensiksi sopia tästä, etukäteen sopia tästä kir- näistä sanoista on aika rajoittava. George Orwell on aina ollut sitä mieltä, että sanat voivat rajoittaa ajattelua ja keskustelua. Minusta olisi parempi, että tässä sanastossa olisi mukana maahanmuutto, migration. Se on joskus laitonta, riippuen maista, joskus taas ei. Mutta äh, minä ehdottaisin kaiken kaikkiaan, että jokaisen henkilön pitäisi itse voida valita kielensä, äh, sanastonsa, jotka voivat liittyä tämän henkilön omiin näkemyksiin ja uskomuksiin uskomuksiin. Ja tämä ajatus, että kysymys olisi myöskin sukupuoleen liittyvästä rajoituksesta. Tämä ei ole täysin minun mielikuvitustani, koska aikaisemmin olemme sopineet siitä, että nyt pitäisi jättää nämä ideologiset taistelut sivuun, ja mielestäni tämä on ihan hyvä varoituksen sana. Kiitos, herra Brons. Oliko muita? Sitten esittelijä. Bueno, muchas gracias las personas. Kiitän kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. Yritän nyt olla vähän täsmällisempi. koskien tätä kommenttia, jonka kyllä jätän avoimeksi jatkoneuvotteluja varten, ja käytän sitä nyt vain järkeilyn takia. Sanoin, että minun kompromissini on täysin selvä omassa puolueessani puolueeni ulkopuolella koskien sitä, että poistetaan sana laiton, illegal. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten toinen asia. Kyseessä ei ole ainoastaan semanttinen ongelma, vaan semanttinen ja oikeudellinen, juridinen ongelma. Ja kun tässä on kyseessä ensinnä juridista ongelmasta ja sitten vasta semanttisesti ongelmasta, on tärkeää, että se ratkaistaan sellaisen konsensuksen pohjalta, joka ei puutu kansalliseen lainsäädäntöön. Olen yhtä mieltä tästä ensimmäisestä asiasta, että poistetaan sana illegal ja sitten neuvotellaan tästä toisesta asiasta. Minä olen ehdottanut sana clandestine, luvaton tai laiton, koska minun kokemukseni mukaan luvattoman maahanmuuton torjunnassa maahanmuuttoilmiö, josta on niin paljon vaikutuksia lähtömaihin ja kohdemaihin. Minä tunnen tämän todellisuuden erittäin syvällisesti. Jos halutaan päästä konsensukseen, on käytettävä sellaista käsitettä, joka sekä juridisesti että semanttisesti kattaa sen ilmiön, josta puhumme. Ehkä näin voin vastata herra Tavarisille, Jörnille ja Bronxille. Sitten toinen sana, joka koskee tätä Euroopan turvapaikka-asioiden virastoa. Minä en tietenkään vastusta sitä, että tämä turvapaikkavirasto kuuluisi Frontexin ja yhteysviranomaisten ryhmään – nyt olemme kuitenkin yhteispäätösmenettelyssä. Se tarkoittaa sitä, että meidän on päästävä neuvoston kanssa sopimukseen. Ja näin ollen meidän on muistettava nämä neljä tavoitetta tässä muutosehdotuksesta. En nyt halua lukea niitä, ettei siihen kuluisi aikaa, mutta pyydän tarkistusten ja teineitä lukemaan ne. Minä en periaatteessa vastusta sitä, että tämä tu- turvapaikkavirasto voisi tähän osallistua. Tässä valiokunnassa olen taistellut mm, tiukasti lykkäyksen viivästysten, viivästyksen vastaan ja sitä vastaan, että pakolaisrahastoa, johon kuuluu 628 miljoonaa euroa, olen taistellut sitä vastaan, että että näitä varoja siirrettäisiin viraston perustamiseksi. Näidenhän pitäisi olla kaksi asiaa, jotka rahoitetaan eri lähteistä riippumattomalla tavalla. Sitten lopuksi ihmisoikeuksista. Mietinnössä otetaan mukaan viittaus ihmisoikeuksiin alkuperämaissa. Rova Killer, minun käsittääkseni näin jo on. Sitä mm, vaaditte, mutta minun käsittääkseni se on jo siellä. Tiedämme hyvin, minkä laatuisia ihmisoikeudet näissä alkuperämaissa ovat. Eivät ne ole kovin korkealla tasolla. Ei se tietenkään haittaa, että ne otetaan mietintöön mukaan, että se mainitaan. Sittenkin on myös mainitsi näihin kausittaisiin kertomuksiin. Olisipa hienoa, jos saisitte pian pyytämänne tiedot. Voin kertoa jo etukäteen, että ei tämä helppoa tule olemaan, mutta toivottavasti saatte niin, että lopultakin voimme tutustua näiden kausikertomusten sisältöön. Niihin neuvostossa on liittynyt aika paljon eri puraa olisi tietenkin järkevää, että Euroopan parlamentti voisi tutustua näihin kertomuksiin. Jos näin olisi, niin olisimmekin sillä hienolla tiellä, että, jä, että kerrankin tietäisimme, mitä, mistä niissä puhutaan. Minä rohkaisen teitä tässä työssä ja voitte ottaa nimeni käyttöön, kun pyritte urkkimaan selville, mistä kummasta niissä puhutaan. Kuten puheenjohtaja huomaan, keskustelua käydään se on rikasta, mutta minä edelleenkin korostan sitä, että haluan päästä laajaan konsensuksen ja haluan neuvotella kaikesta, mistä voidaan neuvotella, unohtamatta sitä, että olemme nyt samalla viivalla neuvoston kanssa. Toivon, että meillä on vielä viideskin mahdollisuus keskustella tästä asiasta ja että voimme aivan täsmällisesti selvästi nähdä ja tutustua tähän komission uuteen oikeusperustaan, johon aikaisemmin viittasin periaatteessa en, en sitä mitenkään vastusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Näyttää minusta, että tällainen yhteistyön henki täällä. Kaikki ovat halukkaita keskustelemaan mahdollisista kompromisseista. Minulle ei ole kerrottu sitä, että halusi komissio pitää puheenvuoron, ei näytä siltä. Okei. Okay. Sitten olemme käsitelleet esillistä naamusession osalta, mikä on hyvä uutinen. Ja näemme kolmelta iltapäivällä.